Okay, everybody, could you take your seats, please? Voisitteko kaikki ystävällisesti istuutua? Olen iloinen voidessani avata tämän kokouksen. Ensimmäisenä asiana esityslistalla on esityslistan hyväksyminen. Onko mitään vastalauseita? Ei ilmeisesti ole, joten voimme siirtyä puheenjohtajan ilmoituksiin. Olen iloinen voisin sanoa, että ilmoitusasioita ei ole, joten voimme siirtyä suoraan kohtaan kolme. Eli keskusteluun OECDn pääsihteerin Angel Gurian kanssa. Tämä on nyt ensimmäinen kerta ainakin tämän lainsäädäntökauden aikana, että OECD osallistuu talousvaliokunnan kokoukseen. Ilomielin tekisimme läheisempääkin yhteistyötä teidän kanssanne, mutta kunkin täytyy suhtautua asian pragmaattisesti ja pitääkin omasta roolistaan. Pääsihteeriä on pyydetty puhumaan noin 15 minuutin ajan. Tämän jälkeen, kuten yleensä on tapana, siirrymme kysymys- ja vastausosuuteen. Voimme ottaa kysymyksiä yksittäin tai ryppäinen ja sitten voimme kuulla vastauksia. Olkaa hyvä, herra pääsihteeri. Madam, um... Kiitoksia. Kiitoksia hyvin paljon, rouva puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että on erittäin miellyttävää olla täällä tänään. Olemme olleet herra Pötteringin ja herra Busekin kanssa läheisissä yhteistyössä. Ja nyt tulemme jatkamaan tätä herra Schulzin kanssa. Tulemme tapaamaan huomenna. Ja luonnollisesti puheenjohtajan kanssakin olemme tavanneet jo eri valiokuntien puheenjohtajakokouksessa. Ja olemme myöskin käsitelleet samoja politiikkoja, samoja huolenaloja. Emme aina ole suurella menestyksellä esimerkiksi Ecofinia vastaan. Haluaisin sanoa, että Antonin Boots on täällä tänään. Hän on äm, viestinnän vastaava ja myöskin Gabriela Ramaz on täällä paikalla. Hän on asioista vastaava henkilö OECDssä ja myöskin Sebastian Bans, joka on Euroopan ja euroalueen talouskysymyksiin liittyen asiantuntija. Ja sitten myöskin teidän oecd lähettiläinen on paikalla. Haluaisin tervehtiä teitäkin. On erittäin miellyttävää olla täällä talous- ja raha-asioiden valiokunnassa Euroopan parlamentissa. Nyt puhun valiokunnalle ensimmäistä kertaa valiokunnalla kontona, mutta toivoisin, että tämä on yhteistyön ja näkökulmien vaihdon alku. Haluaisin sanoa, että meidän ja parlamentin yhteistyö on erittäin tärkeää ja luonnollisesti 20 yksi 27 jäsenmaasta on OECDn jäseniä. 21 eurooppalaista jäsentä on OECDn jäseniä, eli 34 teitä on 21. Meillä on siis erityinen suhde ja sen vuoksi suhteemme parlamenttiin on hyvin tärkeää. Se on kaikkein tärkein toimielin OECD-jäsenyyden vuoksi, mutta myöskin sen vuoksi, minkälaisia toimivaltoja tällä parlamentilla on lainsäädännössä ja muussa työssä koskettaa niitä kysymyksiä, joita me käsittelemme. Viimeisen neljän aikana olemme tunteneet kaikkein suurimman taloudellisen kriisin elinaikanamme ja olemme joutuneet löytämään uusia ennennäkemättömiä vastauksia suuriin talous- ja työllisyyshaasteisiin ja olemme samaan aikaan pyrkineet luomaan luottamusta, herättämään toivoa ihmisissä ja vahvistamaan toimielinten legitimiteettiä. Me emme ole vielä päässeet ongelmista yli, tämä on selvää, ja meidän täytyy ratkaista asioita lyhyellä aikavälillä. Äh, viime viikkoina asiat ovat helpottuneet hiukan. Olemme löytäneet Kreikalle ratkaisuja. Markkinat ovat hiukan rauhoittuneet niiden suhteen, ja EKP on tarjonnut tarvittavaa likviditeettiä pankkisektorille, jotta maat, kuten Italia, Espanja, Portugalia, äh, yhdistynyt kuningaskunta ovat voineet tehdä julkisen talouden tervehdyttämistä ja uudistuksia. Ja myöskin Yhdysvaltojen taloudessa näkyy versoja. Me tarkastelimme näitä versoja kolme vuotta sitten, silloin niitä kaivasimme ja meillä oli sitten tässä välillä sykli, jossa asiat muuttuvat vaikeammaksi. Emme voi vielä sanoa, että kaikki olisi hoidettu. Meillä on yhä kriisiin liittyviä ongelmia. Markkinat ovat epävarmat, erityisesti pitkän aikavälin näkökulmasta Euroopan kilpailukyvyn suhteen. Tämä on melko epäselvä tilanne, mutta me olemme kuitenkin joutuneet ratkaisemaan erilaisia julkistaloudellisia ja taloudellisia ongelmia. Ja tässä talouden vakauttaminen ja työpaikkojen luominen on tietenkin Euroopassa kaikkein tärkein asia. Luottamuksen rakentaminen ja valtion velkakriisin ratkaisu on vielä jotakin, mitä me etsimme. Me odotamme Ecofinin tuloksia tällä viikolla ja toivomme, että saamme aikaan vahvemman palomuurin, että voisimme rajata riskit markkinoilla. Olen sanonut ja sanon tämän uudelleen, että tarvitsemme kaikkien palomuurien äidin, kuten sanottua, jotta markkinoita voitaisiin ravistella positiivisesti valtavalla tulivoimalla ja jotta voisimme näin vähentää riskejä, että joudumme käyttämään tätä palomuuria. Mitä suurempi palomuuri on, sitä todennäköisemmin sen käyttäminen on tarpeetonta luonnollisesti. Ja mitä haavoittuvaisempi alue on, sitä enemmän markkinat pyrkivät kokeilemaan niiden kestävyyttä. Niin paljon kuin eurokriisi onkin vaikuttanut kasvuun ja työllisyyteen, me emme voi unohtaa muita globaaleja todellisuuksia viime vuosina. Nousevat taloudet ovat vaikuttaneet globaaliin kasvuun hyvin paljon ja nyt talouden painopiste on siirtynyt etelään ja itään. Nyt nousevat markkinat vastaavat 50 prosenttia maailman talouden BKTLstä. Vuonna 1961, kun OECD perustettiin, tämä luku oli vain 36. Ja tämä liittyy luonnollisesti teihin, kuten olemme huomanneet näiden maiden taloudellinen dynamiikka on kasvanut näillä alueilla. Olemme laskeneet, että trendi on se, että Euroopan unionin talouskasvu olisi noin 1,5 prosenttia vuosittain. Ja se, mitä tällä hetkellä tapahtuu, on se, että Yhdysvalloissa kasvu on noin 2,5 prosenttia ja nousevissa talouksissa 8 tai 9 prosenttia. Intiassa ja Kiinassa. Ja tätä kutsutaan vaurauden siirtymäksi. Tämä on vaurauden siirtymä todellisuudessa. Meillä on 1,5 prosenttia kasvua Euroopassa, 2,5 Yhdysvalloissa ja ehkä 8 prosenttia muualla. Tämän vuoksi vauraus, vauraus maailmassa siirtyy ja se tapahtuu liekertaa OECD-maiden kasvun vauhdilla. Kun pyrimme houkuttelemaan kaikkein terävimpiä mieliä Eurooppaan. Meillä on paljon kilpailua Yhdysvaltojen, Kanadan ja Australian, Intian tai Kiinan kanssa, kun haluamme houkutella kaikkien pätevimpiä maahanmuuttajia. Koulutuksessa, Shanghaissa ja muilla kiinalaisilla alueilla huiput ovat ylittäneet jo eurooppalaiset, esimerkiksi PISA-tuloksissa. Vain Pohjoismaat ovat olleet lähelläkään näiden maiden saavuttamia tuloksia. Samaan aikaan Euroopan unioni on huipputasosta jäljessä tuottavuuden, työllisyyden tai työmarkkinoille osallistumisen suhteen. Investoinnit ovat laskeneet Euroopan maissa ja innovaation investointi on matalampaa kuin Japanissa tai Yhdysvalloissa tai vaikka Koreassa, kun mainitsisin esimerkkinä maan, joka ei ole kaikkein talouden huipputasoa. Kaikki tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan pitäisi nyt herätä. Meidän täytyy toimia kasvun ja työpaikkojen eteen. Tämä on mielestäni todellakin Sputnik-hetki. Muistatte ehkä sen, mitä presidentti Kennedy sanoi, kun Sputnik laukaistiin avaruuteen. Hän sanoi, että me lähetämme tulevina kymmenenä vuotena ihmisen kuuhun ja tämän kaltaista haastetta Eurooppa nyt kaipaa. Meidän pitää todellakin ottaa tämä hyvin vakavasti. Parempaa tehokkuuden kasvua tarvitaan Euroopassa, jotta voisimme kilpailla taloudessa. Ja tämä koskettaa myöskin sosiaalisia haasteita. Sosiaaliset ongelmat liittyvät talouden ongelmiin, epätasa-arvoisuuteen. 24 miljoonaa henkilöä on Euroopan unionissa tällä hetkellä työttöminä ja nuorisotyöttömyys on jopa 50 prosenttia eräissä maissa riippuen maista. Kasvua ja työpaikkoja on vaikea luoda, kun talouspolitiikka on rajattua. Eurooppa tarvitsee kilpailukyvyn ja vakauden politiikkaa, jotta voisimme vastata tähän kasvun ja työllisyyden haasteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää keskittyä rakenne uudistuksiin, kilpailukyvyn parantamiseen, palvelusektorin avaamiseen, eläke- ja terveydenhoitojärjestelmän uudistamiseen, markkinoiden joustavuuden parantamiseen, kykyjen tukemiseen, innovointien ja yrittäjyyden tukemiseen. Suuri ongelma rakenteellisissa toimissa on se, että niitä täytyy todellakin toteuttaa pakettina. Jos niitä tehdään erillään toisistaan. Niiden tulos on vaatimaton. Pakettina niillä on paljon enemmän vaikutusta kasvuun ja työpaikkojen syntymiseen. Me tarvitsemme myöskin vahvan taloussektori, joka voi tukea kasvua, kunnianhimoiset rakennemuutokset ovat äärimmäisen tärkeitä, kun haluamme päästä eroon sellaisista jäykistä rakenteista, jotka ovat johtaneet nykyisiin ongelmiin ja kun haluamme valmistautua tulevaisuuden haasteisiin, me tarvitsemme kilpailukykyohjelman Euroopassa ja tässä OECD voi auttaa tarjoamalla kokemuksiaan, ei vain eurooppalaisia kokemuksia, mutta muualtakin Euroopasta, jotka voivat, muualtakin maailmasta, jotka voivat olla inspiraation lähteenä. Me olemme tarkastelemassa Italian ja Espanjan tilannetta ja olemme kaikkien Euroopan unionin jäsenmaiden sekä komission toimielinten palveluksessa, kun voimme tukea politiikkaa. Voisin antaa yhden esimerkin, jossa meillä on suuria mahdollisuuksia kasvun eteen. Yhtenäismarkkinat, yhtenäismarkkinat olivat suuri saavutus, yksi suuri eurooppalainen valtti, mutta tämän 500 miljoonan kuluttajan markkina mahdollisuus on jotakin, mitä emme ole täysin saaneet käytettyä hyväkseen, erityisesti palvelusektorilla. Tässä on kolme asiaa, jotka ovat erittäin tärkeitä. Ensinnäkin yhtenäismarkkinat, niiden säädöstä täytyy toimeenpana tehokkaammin. Eurooppa tarvitsee toisekseen enemmän koherenttia puitteistoa rajat ylittävälle toiminnalle ja kolmannekseen tarvitsemme enemmän edistystä erityisesti julkisissa hankinnoissa, jotka ylittävät rajat, jotta voisimme saada aikaan Euroopan laajuisia älykkäitä verkostoja, jotka parantavat työvoiman liikkuvuutta. Vain 3 prosenttia Euroopan unionin työikäisistä kansalaisista asuu muussa kuin omassa kotimaassaan. Muutto, joka suuntautuu Euroopan unionin ulkopuolella 5 prosenttia. Meillä on siis valtava paradoksi. Muutto Euroopan unionin ulkopuolelle on suurempaa kuin Euroopan unionin sisällä, ja tämä tekee vaikeaksi työmarkkinoilla löytää kysynnän ja tarjonnan löytää toisiaan. Meillä on paljon henkilöitä, jotka eivät pysty löytämään tarvittavaa työvoimaa, sitä saatetaan jopa tuoda Euroopan unionin ulkopuolelta. Joten tässä kysyntä ja tarjonta eivät todellakaan kohtaa jotakin, mitä me emme ole tehneet oikein. Talouden suhteen eläillä, eräillä alueilla ylikuumenemista saattaa esiintyä ja työttömyyttä taas esiintyy toisilla alueilla, joten me tarvitsemme politiikkaa, joka saisi Euroopan unionin työmarkkinat toimimaan paremmin esimerkiksi ammattipätevyyden tunnustamisen suhteen ja niin samaan aikaan meidän täytyy pyrkiä estämään aivovuotoa Euroopasta. Se on jotakin, mitä nyt tällä hetkellä esiintyy. Samaan aikaan meidän pitäisi pystyä houkuttelemaan korkean tason työntekijöitä, jotta voisimme käydä kansainvälisellä tasolla kilpailua Tämä on aina jotakin, missä Eurooppa on ollut vahva. Se on onnistunut houkuttelemaan lahjakkuuksia ulkomailta ja nyt olemme tilanteessa, jossa saatamme hukata omat lahjakkuutemme. Joten tämä on tuottavuutta ja kasvua vastaan kääntyvä ilmiö. Yhteenvetona Euroopan unionin politiikoille ja toimielimille olisi tärkeää nyt luoda kasvulle ja työllisyydelle pohja. Ja se tulisi tehdä seuraavien asioiden perustalle uusien kasvun lähteiden, kuten vihreän kasvun, innovaation ja kykyjen pohjalle, rakenteellisten esteiden pohja, poistamisen pohjalle, investointiesteiden poistamiselle erityisesti palvelusektorilla. Ja kolmanneksen meidän pitäisi tukea parempaa, tehokkaampaa työvoiman käyttöä. Meidän pitäisi puuttua epätasa-arvoisuuksiin ihmisten kykyjen käytön suhteen. Te tiedätte kaikki tämän, mutta voisin muistuttaa teitä siitä. Meidän täytyy erityisesti keskittyä ikääntymiseen ja kaikkiin sen seurauksiin – se vaikuttaa sekä talouteen että yhteiskuntaan. Ja sillä on myöskin vaikutuksia talousarvioon, ja tämä vaikuttaa lähestulkoon kaikkiin Euroopan maihin ilman poikkeuksia. Hyvät naiset ja herrat, talouskriisistä ylipääseminen vaatii rakenteellisia muutoksia, ja uudistuksia. Nämä ovat valtavia haasteita, mutta kriisi tarjoaa myöskin mahdollisuuksia. Winston Churchill sanoi, että pessimisti näkee ongelmia kaikissa mahdollisuuksissa ja optimisti taas näkee mahdollisuuksia kaikissa vaikeuksissa, joten tässä hengessä toivotan Ekon valiokunnalle menestystä työssänne. Ja haluaisin korostaa, että OECD on valmis lähentämään yhteistyötään Euroopan unionin kanssa paremman taloudellisen ja yhteiskunnallisen menestyksen eteen. Ja haluaisin sanoa, että te voitte luottaa meihin, ja olkaa hyvät, käyttäkää meitä. Olemme olemassa, jotta voisimme auttaa jäsenmaitamme. Ja kuten sanoin, suurin osa meidän jäsenmaistamme ovat teidän jäsenmaitanne. Voimme suunnitella ja toteuttaa parempaa politiikkaa ja auttaa siinä. Kiitoksia. Right. Why does the coffee always come at a difficult time? Minkä takia kahvi tulee aina niin epäsopivaan aikaan? Ihmettelen vain, toteaa puheenjohtaja. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Kiitoksia, että muistutitte meitä edellisestä tapaamisestamme epävirallisessa ECOFIN kokouksessa. Siellä, niin kuin aina, me taistelimme kriisin ratkaisemiseksi ja palomuurin aikaansaamiseksi ja pankkien pääoman puolesta. Tätä samaa keskustelua käydään uudestaan loppuviikolla. Saattaa olla, että tällä välin on tapahtunut hieman kehitystä siihen suuntaan, mihin olemme pyrkineet viemään asioita jo pidemmän aikaa. Puhujalistallani on nyt jo muutamia nimiä, joten pyytäkää ihmeessä puheenvuoroa, mikäli vielä joku muukin haluaa puhua. Ensin kansanpuolueen pääpuhe, olkaa hyvä päät. Uria. Al Parlamento Euro. Burja, tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin. Haluaisin kiittää tästä hyvin perusteellisesta alustuksesta koskien tilannetta ja analyysiä. Olen huolessani siitä, että yhä enemmän on eroja näiden taloudellisten Euroopan komission ennusteiden ja OECDn ja IMFn ennusteiden välillä. Viime aikoina nämä erot ovat vielä kasvaneet. Kuinka selitätte tämän? Mistä nämä erot johtuvat hetkillä, joilla luotettavuus on avainasemassa? Kiitoksia tästä. Kiitoksia herra Nguri ja kiitos puheenjohtaja. Just uh, say that... Salinette, että vastaan sanomalla, että joskus tämä liittyy siihen ajan kohtaan, jolloin me julkaisemme ennusteemme ja myöskin milloin tämä mallinnus on tehty, ja sen ajankohta ratkaisee. Suurin huolen aiheeni ei ole välttämättä se, että näiden ennusteiden välillä on eroja, vaan pikemminkin se, että kun nyt on meneillään talousarhoituskriisi, me katsomme edelleenkin, että me teemme työtä erillisenä toisistamme. Uskoakseni kriisi syntyy siksi, että EU, OECD, IMF, Maailmanpankki, PIS, ILO ja VTO ja muuto eivät riittävästi harrastaneet ristiinpölytystä. Kaikki istuivat omassa eristetyssä kopissa ja niin kaikki tekivät omaa työtään oman mandaattinsa mukaisesti. Ja kukaan ei sitten nähnyt, kuinka juna tuli ja ajoi kaikkien yli. Uskoakseni yksi asia, jota jatkuvasti olemme peräänkuuluttaneet silloin, kun olemme tavanneet Angela Merkelin kerran vuodessa G20-kokouksissa, tai kun on puhuttu konvergenssista ja yhteistyöstä, on se, että se, että keskustelma asioista ei välttämättä tarkoita sitä, että olemme samaa mieltä. Minun mielestäni tämä on pikemminkin hyvä asia, että meillä on näkemyseroja. Tämä on hyödyllistä, koska tavallaan tämä pakottaa ihmiset tulemaan esiin ja pohtimaan, miksi eroja on olemassa. Tämä liittyy Tämä johtuu olettamuksista, joskus käyttäen pitkän aikavälin mallinnosta, joskus lyhyemmän aikavälin mallinnosta. Joskus on olemassa erilaisia selityksiä sille, mitä viime aikoina esimerkiksi on tapahtunut. En näe suuren suurta eroa kuitenkaan näiden välillä, mutta lopuksi kuitenkin se seikka, Viime kuukausina ennusteiden heikentyminen pikkuhiljaa matalallamme ja matalallamme oli vastaavaa kuin, että jos maanantaina ollaan matalalla, mutta sitten perjantaina ollaan hieman matalammalla vielä. Ja sitten mikä tarkastetaan kolmen kuukauden eroja esimerkiksi viimeisintä OECD-ennustetta tai IMFn ennustetta tai EUn e ennusteita, niin se, mikä on viimeisin, viimeisimpänä julkaistu ennuste yleensä, on kaikkein huonoin ennuste. Nyt saattaa olla, että nyt suunta kääntyy päinvastaiseksi. Saattaa olla, että Yhdysvalloissa ennusteet ovat pikkuhiljaa parantumassa mutta perusseikat eivät ole tänä päivänä vielä täysin selvinä. Tämän seksi me tulemme tarkastelemaan tästä vihreää kasvua tai tällaista vihreitä versoja, millä nimeltä sitä kutsutaankin, mutta tämä on nyt yleisesti tilanne. Minä olisin erittäin varovainen sanakäänteessäni edelleenkin. Toivoisin, että tässä on mitään pikemminkin liian varovaisesti kuin, että todetaan liian pikaisesti, että kriisin yli on päästy. Kriisin yli ei ole päästy, mikäli ei ole saatu 10 prosenttia parannusta työllisyyteen ja että mikä 20 prosenttia parannusta työ, nuorisotyöttömyyteen tai 10-20 prosentin taloudesta parannusta taloudelliseen kasvuun, sitten vasta voidaan sanoa, että kriisi on ohi. Näitä vihreitä versoja ei pitäisi liian nopeasti ryhtyä tulkitsemaan, joten minä olisin erittäin varovainen sanakäänteissäni vielä tässä vaiheessa. SND-ryhmän puolesta Liam, ole hyvä. Merci. Uh, je voudrais excuser Elisa. Kiitoksia pahoittelen Elisa Ferreran puolesta. Hänen oikeastaan piti tämä kysymys esittää teille. Puhuitte Sputnik-liikkeestä Euroopan kasvun puolesta. Sanoitte, että potentiaali on nyt 1,5 prosenttiin rajoitettu, mutta kun katsotaan Euroopan kasvun potentiaalia, huomataan, että investointeihin ei enää korko vaikuta teollisuudessa ja inhimillisen inhimillisten resurssien investointi on hyvin eh, heikkoa yksityisellä sektorilla ja julkisella sektorilla taas se eh, on joutunut budjettileikkausten kouriin. Nyt jos katsotaan kulutusta, joka on toinen kasvumoottori, niin eh, nämä rakenteelliset uudistukset saattavat merkittävästi heikentää kotitalouksien ostovoimaa, eikä voida juurikaan toivoa tuoltakaan puolelta mitään kasvua. Kysymys, jonka haluaisin teille esittää, kuuluu näin. Onko pragmaattista edelleen kieltäytyä budjetti politiikasta Euroopassa sanotte, että mitään liikkumavaraa ei enää ole. Me sosiaalidemokraatit emme ole laksista ja olemme äärettömän pragmaattisia. Olemme sitä mieltä, että on keskitettävä tiukka, tiukat toimet toimintoihin, operatiivisiin toimiin ja oletteko sitä mieltä, että nyt olisi ryhdyttävä kontrasyklisiin toimiin investoinnissa niin, että, että tehtäisiin julkisia investointeja? Mitä ajattelette tästä säännöstä, että ehdotamme, eli etälaskuista poistettaisiin investointikulut? Tämä on maalaisjärkeen perustuva toimi, jolle voidaan mahdollistaa se, että jäsenvaltiot voisivat Eh, tehdä tarvittavaa kulutusta tulevaisuuden valmistelemiseksi. The, um, the question of why you... Kysymys kuului, miksi investoinnit eivät reagoi korkotasoon? Ja sanoisin, että ongelmana on se, että seikat, jotka liittyvät investointipäätöksiin, ovat vakavampia kysymyksiä kuin sijoitukset itse, eli varmuudesta on kyse, varmuuden tasosta ja epäluottamuksesta. Luottamus on tällä hetkellä niin matalalla. Tämä on ongelma. Tämä kriisi on luottamuskriisi. Luottamus, joka kohdistuu instituutioihin, parlamenttiin, hallituksiin ja kaikkeen, mitä on rakennettu niin moni vuosien ajan, on rapautunut. Tämä on niin vakava kysymys. Ja tämä on huolestuttavaa. Ja siitä tämä mahdollisesti johtuu se, että näin paljon haittoja on syntynyt, koska me emme ole pystyneet puuttumaan luottamuskysymykseen. Mennäkseni nyt suoraan kysymykseen, joka oli tässä taustalla. Kaikista näistä seikoista, mitä on nähty tästä tiukkuudesta, budjettikurista ja kurinomaisesta kurista, josta jatkuvasti on paasattu lehtien etusivuilla, niin ei me voi pistää sijoituskysymystä sivuun ja todeta, että tämä olisi erillinen seikka verrattuna yleiseen talousarvioon. Minun mielestäni kaikki pitää saada talousarviokeskustelun mukana, koska rahoituslähteet ovat loppukädessä aivan samat. Me tiedämme, että sijoitukset ovat hyväksi tulevalle kasvulle, mutta tällä välin ne täytyy jotenkin rahoittaa. Ja sitten täytyy rahaa saada markkinoilta. Ja ihan, että tilanne olisi, mikäli keskipitkällä ja pitkäaikavälillä olisi välineitä, instrumentteja käytössä rahoitusta varten. Tietystikin itsekin voi mennä markkinoilta hakemaan rahaa, mutta nyt ei pidä sulkea silmiä siltä todellisuudelta, että hallitukset käyttävät enemmän rahaa kuin me, sanovat, me sanomme, että ne käyttää, tai mikä ne käyttäisi enemmän rahaa, niin tämä sitten saattaisi räjähtää käsiin tämä pommi. Ja tämä olisi itse tehty, itse kyhätty pommi, itse aiheutettu sellainen, mikäli tehdään sellainen päätös, että ei nyt katso tätä investointipuolta, jätetään se sivuun. Tietystikin tämä voidaan erottaa tästä kokonaiskeskustelusta, herra Huang, mutta minun mielestäni on täysin legitiimiä silloin Hyvin hyvin perustein erottaa tämä muusta keskustelusta, koska on olemassa erityyppisiä menoja, jotka täytyy rahoittaa joskus. Ja joskus on tämä hieman rajatappaa siinä rajalla. Jossakin tapauksessa koulutusmenot voidaan perustella siten, että ne ovat keskeisiä sijoituksia, mutta voidaanko sitten sanoa, että tuotekehitys ja tutkimusrahat ovat tämän tyyppisiä pitäisi ne laittaa talousarvioon, sanotaanko, että sijoitukset voivat olla vain tällaista kovia, tällaisia kovia sijoituksia, infrastruktuuria, ja muita sijoituksia ja kaikki muu on sitten budjetin ulkopuolella. Eikö sitten terveyskysymyksiä tätä budjettia? Terveyskysymys on erittäin suuri menoerä. Tämä on sijoitus ihmisiin, kyse on ihmisistä. Voiko tämä pistää syrjään? Eikö tätä sitten voida pitää alijäämän aiheuttajana. Uh, Terveysinvestoinnit, investoinnit koulutukseen, ne nyt sattuvat olemaan kaikkein suurimpia mustia aukkoja, joita joka ikisen maan talousarviossa tällä hetkellä on. Mikäli päätetään pelkästään rakentaa teitä tai vedenpuhdistuslaitoksia ja tämän tyyppisiä kovia investointeja, niin mielestäni kaikki pitää laittaa samaan. Hyvä hallinto, hyvä budjetointitekniikka ja kaikki avoimeksi avoimesti, niin että mitään ei piiloteta tai salata veronmaksajilta. Pitää käyttää joka ikinen penni kunnolla hyväksi ja pistää prioriteetit kuntoon ja sitten hoitaa kaikki avoimesti. Näin täytyy tehdä. Myöskin siksi, että kaikki täytyy rahoittaa ja myöskin siksi, että suoraan sanottuna Voidaan tässä tietysti itsekin ryhtyä sorvaamaan määritelmiä, jotka sopivat itselle paremmin, mutta tällaista on kokeiltu ennenkin, ja minä voin vakuuttaa teille, että eräänä päivänä sitten joutuu huomaamaan, että tästä tulee valtavan suuri painajainen. Moni herää painajaiseen, mikä tarkastellaan tuottaa tai tuloksia, joita on saatu aikaan. Saattaa olla, että lopputulos on erittäin vakava tilanne julkistalouden kannalta emme me hyödy siitä, että nämä erotettaisiin toisistaan. Minun mielestäni tämä olisi hyvinkin hätiköityä tällainen ajattelu. Kaikki ovat nyt tällä välin heränneet ja pyytäneet puheenvuoroa. Otetaan vaikka kaksi kysymystä kerrallaan sitten vastauksia. Ensin Wolf Klintz ja sitten Philip Lamberts. Ja, vielen dank. Kiitoksia paljon. Angel, hienoa, että olitte täällä tänään. Toivottavasti Tästä tulee säännönmukaista keskustelua, joka nyt on aloitettu meidän välillämme. Te mainitsitte, kuulitteko te nyt tulkkauksen? Te mainitsitte jo seikan, joka liittyy minun kysymykseeni. Meillä on valtavan suuri luottamuskriisi meneillään. Minusta vaikuttaa siltä, että se tapa, jolla me pyrimme saamaan kriisin hallintaan, ei millään tavalla vähennä luottamusta luottamuskriisiä, vaan pikemminkin pahentaa sitä, koska yhä uudelleen tehdään ehdotuksia tai päätöksiä, jotka lyhyellä aikavälillä sitten vanhentuvat ja joudutaan korjaamaan uuteen uskoon. Ja te mainitsitte myöskin tämän palomuurin, jota pitäisi parantaa. Mikäli haluamme, että markkinat ottavat meidät vakavasti, meidän täytyy sanoa, miten tämä tehdään käytännössä. 500 miljardin palomuuri ja sitten 750 miljardia ja sitten markkinat haluatkin triljoonan. Ja sitten mikäli saadaan, saadaan triljoon aikaan, niin sitten markkinat saavat tarvitaankin puolitoista triljoonaa. Eli me kuulimme aina jälkijunassa. Ainoa tapa, jolla me voimme voittaa luottamuksen takaisin, on toimia vakavasti otettavalla tavalla niiden suhteen, joiden kanssa olemme tekemisissä. Meidän täytyy varmistaa, että talousarviokysymykset on kunnossa. Meidän täytyy saada aikaan uudistuksia. Meidän täytyy ryhtyä erinäiseen toimenpiteisiin kasvun stimuloimiseksi mutta emme kuitenkaan tee tätä. Silloin kun pääministerin rahoin allekirjoitus ei ole vielä edes kuivunut, silloin sanotaan jo, niin, että ei hän pääse, ei hän näihin tavoitteisiinsa ja sitten kukaan ei usko hänen allekirjoituksensa, hänen sanansa. Meidän täytyy saada rahaa jostakin kasvun edistämiseen. Ja toteaisin, että ensin meidän täytyy käyttää sellaisen kasvun aikaansaanti menetelmät, jotka eivät maksa mitään. Esimerkiksi purkamalla byrokratiaa. Meidän täytyy avata sisämarkkinat. Esimerkiksi palveluiden sisämarkkinat täytyy vihdoinkin saada avattua. Tämä ei maksa mitään, mutta kuitenkin tämä edesauttaa kasvua. Muuten pelkästään aiheutamme lisää kuluja. Ja sitten viimeinen seikka, te viittasitte haasteisiin tai uhkakuviin, jotka ovat peräisin Yhdysvallasta, Kanadasta ja Kiinasta. Olen samaa mieltä tästä, mutta toteaisin, että aiemmin olin pitkään aktiivisesti yrityselämässä mukana ja silloin katsottiin, että Japani on se suuri malli ja suuri uhkakuva. Ja mikäli Japanin suhteen ja toimitaan asianmukaisesti, silloin on suuressa ongelmassa. Mutta tällä välin sitten Japanin suhteen Eurooppa on pärjännyt hyvin. Entä sitten Kiina? Meidän täytyy varmistaa, että teemme sen, mitä saarnaamme, koska muuten emme pääse tästä puusta pitkään. Thank you very much. Um, Kiitoksia paljon. Viimeinen kysymys. Tässä ei enempää kuin kolme minuuttia per pää. I'll... Uh, Tervetuloa Brysseliin, herra Gurria. In English. I must say that, uh, I... Puhun nyt englantia. Minun täytyy sanoa, että on mukava, että olette täällä paikalla, sillä OECD on aina ollut, minä istun tässä, on aina ollut tarjoamassa meille epämukavia tutuuksia viime kuukauksien aikana. Haluaisin viittata raporttiin, jonka te julkaisitte liittyen epätasa-arvoisuuden lisääntymiseen ja ilmasto- ja ympäristöhaasteisiin, joka julkaistiin viime viikolla. Ja te myöskin ajatte pankkialan säätelyä. Erityisesti mainitsisin teidän vipuvaikutuksen viittauksenne. Te puhuitte nyt Sputnik-hetkestä Euroopalle, ei vain kasvun suhteen, vaan Euroopan su- tulevaisuuden suhteen. Ja tästä minä tulkitsisin, että olette sitä mieltä, että Eurooppa ei tee tarpeeksi pankkialan säätelyn, ympäristötoimien ja muiden toimien suhteen. Tulkitsinko nyt teitä liikaa? No you're not. No you're not. Um... Ette suinkaan, ette Minun mielestäni ei ole tehty tarpeeksi, oikeastaan ei ole tehty paljoakaan. Mutta otetaanpa nyt nämä seikat esiin. Eriarvoisuus lisääntyy. Näin oli jo ennen kriisiä. Divided we stand on tämä raportti nimeltään. Päinvastoin kuin United we stand. Tässä on hieman muokattu tätä sanotaan. tässä on pohdittu sitä, miksi eriarvoisuus lisääntyy epätasa-arvo. Parhaimmissakin maissa Euroopassa tasa-arvo tarkoittaa sitä, että tarkastellaan alimman 10 prosentin tulotasoa. Ja mikäli parhaimmassa asemassa olevat 10 prosenttia tienaavat enemmän kuin seitsemän kertaa se, mitä heikommassa asemassa olevat 10 prosenttia, silloin katsotaan, että kyse on eriarvoisuudesta. Parhaassa maassa tämä on seitsemän keskiarvo on yhdeksän, tämä suhdeluku. Yhdysvalloissa ehkä 13-14 minun maassani Meksikossa 25, Brasiliassa 50 ja niin poispäin. Ja voidaan sanoa, että mehän on hyvässä kunnossa, mutta ongelma on se, että suuntaus on huono, eriarvoisuus kasvaa ja todennäköisyys, että on köyhä jopa sellaisissa maissa, kuten Euroopassa, kasvaa ja se, että ei ole edes minimi seikat kunnossa, on suurempi Ympäristönkin suhteen te olette oikeassa. Hiljattain tein tutkimuksen. Parisen päivää sitten se julkaistiin. Sen nimi on The Consequences of Inaction, eli toimimattomuuden tulokset, seuraamukset. Johtopäätös on yksinkertainen. Tunnetut toimenpiteitä tunnettujen instrumenttien standardien mukaisesti tulevat olemaan vähemmän kalliita ihmiskunnan kannalta kuin se, että ei tehdä mitään. Ja mitä tapahtuu ilmastonmuutoksen puolella esimerkiksi? Nyt ollaan törmäyskurssilla luonnon kanssa, koska 450 partikkelia per miljoona tulee ylittymään ja tämä johtaa ilmaston lämpenemiseen ja 50 prosenttia mennään tämän rajan yli ja sitten pikkuhiljaa tullaan vasta alas. Ja mitä enemmän jatketaan samaan rattaan, sitä kalliimmaksi tulee sitten palata oikealle tasolle, asianmukaiselle tasolle, ja sitä pidempään kestää, että päästään tälle alemmalle tasolle, joten 2020 virstan pilve saattaa jossakin vaiheessa muuttua mitättömäksi, olemattomaksi. Eurooppa pärjäsi erittäin hyvin päästökauppajärjestelmän suhteen, mutta nyt täytyy tietystikin jälleen kerran palata tämän saman asian pariin. Eriarvoisuus taikka erota ovat edelleenkin kasvussa. Ja tätä, tätä lähestyn hieman väärällä tavalla koko tätä politiikkaa. Sanotaan, että käsitellään kasvua ja sitten ympäristö ja muita kysymyksiä, eriarvoisuus ja erot sitten hoitavat itse itsensä, mutta Pikemminkin nämä kaikki pitäisi nähdä samassa yhteydessä. Pankkialan sääntelystä toteaisin, että erityisestikin pankkialan sääntely on tärkeää. Te olette puhuneet eri tyyppisten kansallisten sääntelyviranomaisten välisestä koordinoinnista tai yhteistyöstä, josta pikemminkin eurooppalaisten pankkien pääomakysymys on jotenkin ratkaisematta. Tämä on meneillään tämä prosessi edelleenkin sitä ratkaistu kesäkuun loppuun mennessä. Tämä pitäisi hoitaa kuntoon, mutta tästä tulee monimutkaista sitten velkarahan käyttö sijoituksiin ja tämän rajoittaminen, tämän rajanveton tulee olemaan erittäin tiukkaa. Ei kyse pelkästään riskipääomasta tai kysymyksestä, vaan moni muukin asia täytyy siis saada kuntoon. Ei tämä tarkoita sitä, että te, te ette tee tarpeeksi, vaan pikemminkin toteaisin, että voidaan tehdä paljon enemmänkin, koska tämä rakennelma on ihaltava suorastaan ja sen, että meillä on suuri Euroopan ystävä. Minun täytyy tämä tunnustaa. Kun tarkastelimme joukkovelkakirjoja vuonna 1968 mahdollisuutta antaa joukkovelkakirjoja euromääräisenä. Tätä, tästä puhuttiin jo 34 vuotta sitten, silloin kun euroa ei ollut edes keksitty, ei ollut, ei ollut edes pilke kenenkään silmän kulmassa. E Meksikossa annettiin jo euromääräisiä joukkovelkakirjoja, kun minä olin 18 vanha. Joten äh, kaikkien vaikeuksien kautta olemme sitten pikkuhiljaa menestyneitä. Täällä esitettiin myöskin kysymys, joka liittyi luottamuskriisiin ja tähän palomuuriin. Ei, ei palomuuri ole vanhentunut. Ei sitä ole olemassakaan. Se kerta kaikkiaan puuttuu. Se olisi pitänyt saada jo vuosi sitten pystyyn. Eikä sitä tänäkään päivänä olemassa. Ehkä ensi Eh, eh, ehkä ensi viikolla se on jo olemassa, mutta nyt sitä ei ole. Entä sitten koko? Onko se 500 miljardia? Ei se tämän päivän 500 miljardia. Me olemme sitoutuneet jo 440 kolmen maan osalta, joten eh, vain puolet on nyt saatavilla tarvittavasta määrästä uusi fasiliteetti, ehkä sitten sen kanssa, mitä on jäljellä vanhasta fasiliteetista, ja sitten vielä jotakin muuta, jota tulee IMFltä. Ei, ei, ei. Ei kysyä siitä, että ihmiset on nyt triljoona ja sitten huomenna kolme triljoonaa. Ei, ei. Ei suinkaan. Tämä liittyy maturiteettiin myöskin ja kuuden kuukauden tai yhdeksän tai 12 kuukauden päästä erääntyviin joukkovelkakirjoihin. Mikä sanotaan markkinoille, että minä, minä nyt autan, minä haluan auttaa lapsiani ja mikäli te nyt sitten kiusaatte minun lapsiani, niin sitten saatte turpiin. Ei tällä tavalla voi markkinoiden kanssa spekuloida, koska sitten saattaa joukkovelkakirjojen arvosta menettää paljonkin, koska silloin tuotto laskee valtavasti. Mutta mitä nyt sitten tapahtuu? Mitä nyt tapahtuu? Me emme käytä EKPtä sen rautasta kyllä, mutta ei joka virkakereja markkinoilla. Tämä on ristiriitainen kysymys tietystikin, mutta minä toteaisin, minä vetoaisin teihin. Herra Rahoi, te ilmaisitte huolen, joka kohdistui herra Rahoihin. Minä olin herra Rahoin kanssa päivää sen jälkeen, kun hän oli käynyt täällä. Minä voin kertoa teille, että me annamme lehdistötilaisuuden ja hän oli täällä mukautuksen mestari. Hän sanoi, että hän kyllä hoitaa tehtävän kuntoon ja hän sanoi, että hän oli kuitenkin perinnyt 2,5 prosenttia BKT enemmän velkaa kuin mitä hän luuli. Ja hän ei halunnut muuttaa 3 prosentin tavoitetta. Vaan pikemminkin hän totesi, että tämä hoidetaan tietoinen sisään, mutta tarvitsee hieman enemmän joustoa ensimmäisen vuoden aikana, koska minä en voi ottaa koko tätä asiaa hoitaakseni yhden vuoden aikana. Ja suoraan sanottuna minä tuin hän ajatustaan, kun hän julkisti tämän, mutta voin kertoa teille, että ainakin herra Rahoin ja kiinnosin muiden kannalta, jotka olivat Espanjassa hoitamassa tätä asiaa, minun vakaumukseni oli, että he olivat täysin sitoutuneita tehtäväänsä, halukkaita pitämään kiinni tavoitteistaan. Ja he pyrkivät kyllä tähän. Miksikö? Siksi, että kyse on luottamuksesta. Kyse pelkästään siitä, että Euroopan unioni pakottaa tai uhkailee tylpällä teräaseella tai jollakin tällaisella aikoo lyödä nuijilla päähän, vaan pikemminkin siksi, että Espanjassa ymmärretään, että siellä täytyy hoitaa tämä luottamuskysymys kuntoon. Viimeinen kysymys, kyllä. Te pelkäsitte Japania muinoin, mutta kuten te itsekin totesitte, että se tosiasia, että Japani ei pärjää paremmin kuin Eurooppa, johtuu Japanin virheistä, ei siksi, että te olisitte hoitaneet asiani hyvin. Toistaiseksi Kiina on ollut hyvin vakaa, kulkee suoraan eteenpäin vakaasti, kun on, Kiina on kuitenkin paljon ristiriitaisuuksia taakkanaani. mutta älkää luottako siihen, että Kiinakin tekee virheitä, vaan pikemminkin teidän täytyy itse pitää kiinni haasteistanne tahoita haasteen ja sitten katsotaan, miten tässä käy. now in time. Nyt meillä on pieni aika ongelma, joten otamme kaikki loput kysymykset yhteen ryppääseen. Meillä on 10 minuuttia vaan aikaa ja viisi kysyjää vielä. Viisi henkilöä haluaa esittää kysymykset. Ehdottaisin, että kaikki puhutte korkeintaan yhden minuutin, koska muuten emme enää kuulla vastauksia. Uh, Gunnar Hockmark, Serpa Podimata. Uh, uh, thank you very much. Actually, I wanted to oh. criticize... Kiitoksia hyvin paljon. Itse asiassa aluksi halusin kritisoida teitä siitä, että olitte liian rakentava ja kohtelias, mutta näissä vastauksissa osoititte, että teillä on myöskin virhelista, lista virheistä, joita Eurooppa on tehnyt. Haluaisin laajentaa tätä näkökulmaa liittyen virheisiin, mutta todellinen kysymys on se, mikä teidän mielipiteenne on Troikan lähestymistavasta Euroopan, anteeksi Kreikan kriisiohjelmaan, ohjelmaan, jonka avulla kriisistä päästäisiin yli. Voisitteko kertoa tästä? Sanoitte, että äm, tässä toimielimet ovat olleet erillään töissä kriisin aikana. Annoitte esityksessänne useita ennusteita talouskasvusta ympäri maailmaa Intian ja Kiinan talouskehitys ei siinä mielessä ole minusta niin tärkeä vertauskohta meille, että heidän kehityksensä on niin eri vaiheessa kuin Eurooppa, mutta Yhdysvaltojen vertaiminen on hyvin mielenkiintoista. Ja annoitte ennusteenanne, että Yhdysvalloissa talous tulee kasvamaan noin prosentin enemmän kuin Euroopassa tulevina vuosina. Mitä mielestäni Yhdysvallat tekee paremmin kuin Eurooppa, vai johtuuko ero ehkä tekijöistä, mihin me poliitikot emme voi vaikuttaa, kuten vaikkapa demografisista seikoista. Thank you very much. I have a rather short question, but it... Kiitoksia. Minulla on melko lyhyt kysymys, mutta siihen ehkä vie kauan aikaa vastata. Olisi mielenkiintoista kuulla teidän mielipiteenne kahdesta erilaisesta ajattelutavasta, josta aiemmin keskustelemme säästöjen ja tukitoimien leikkauksien suhteen, jos tarkastellaan sitä, kuinka kriisiä on hoidettu. Kuin, mitä te sanoisitte, mitkä teidän mielestänne tässä ovat opit, joita voimme tästä vetää? Kuinka paljon tällaiset kannustimet voivat tukea, sillä kannustihan vaikuttaa kulutukseen ja kannustimet mielestäni eivät ole toimineet kovinkaan hyvin. Sepä. Sirpa, ole hyvä. Very... Kiitoksia paljon aivan lyhyesti. Täysin kuluttajan teidän kommentit, jotka liittyvät äh, riskipääomaan. Tehän tiedätte, että Euroopassa meillä on vajeita, varsinkin kun puhutaan investoinnista reaalitalouteen, vihreän talouteen. Ja tämä on erittäin vakava talouden ja ympäristöllinen ongelma. Mitä ehdotuksia teillä olisi, että tähän saataisiin parannusta? Thank you very much. Uh, Kiitoksia hyvin paljon. Monet kollegat esittivät kysymyksen koskien kasvua. Te korostitte sitä huomiota, jota meidän pitäisi antaa kasvun ja työpaikkojen luomiseen. Te myöskin käsittelitte luottamuskysymystä ja keskityitte markkinoiden luottamukseen, vaikka yhtä tärkeää on se luottamus, jota kansalaiset osoittavat. Minun kysymykseni on se, mitä me voisimme tehdä, jotta voisimme parantaa kasvua ja työllisyyttä Euroopassa. Tässä viitattiin syklisiin politiikkoihin. Maat, joissa on tehty toimia vakauttamiseksi. Meillä on negatiivisia vaikutuksia. Työttömyys kasvaa, epätasa-arvoisuus kasvaa, talous taantuu. Nämä ovat hienoja toimia, mutta ne vaativat aikaa, jotta ne tuottaisivat. Me tehdä, jotta yhteiskunnassa kansalaisten luottamus kasvaisi, jotta voisimme saada edistystä aikaan. Thank you very much. Uh, the judgment on the troika... Teidän arvionne Troikan lähestymistavasta oli ensimmäinen kysymys. Troikka alun perin vaikutti siltä, että se tarkasteli vain standardiongelmia, eli vajeita. Vajeet olivat valtavia. Tämä oli pyydystysvirhe, koska tässä puhuttiin 5 prosentista, todellisuus oli 15 prosenttia. Ja mikäli 15 halutaan päästä 5, 4 tai 3, tämä kestää joitakin vuosia. Tämä nyt on tapahtumassa. 30 prosenttia, 40 prosenttia velasta mikä pitäisi olla jollakin tavalla hallittua takaisin. Korot olivat korkealla ja sitten jotakin rangaistuskorkoja myöskin ja sitten kaudetta haluttiin lyhentää ja sitten PSI oli täysin epärealistinen olettamuksissa yksityisen sektorin suhteen. Ja tässä meni kaksi vuotta hukkaan Kreikan kanssa. Minä olisi pitänyt sanoa jo kaksi vuotta sitten, että tämä ei ole kestävällä pohjalla, näin ei voi jatkua. Ja 300 miljardia oli tämä velka, ei 200 miljardia. Mielestäni silloin pitänyt sanoa, että 50 prosenttia tai mitä tahansa, tähän tarvitaankin. Ja sitten vihdoinkin tämä saatiin sitten alas ja vuoden kuluttua, puolentoista vuoden kuluttua maksettiin käteisellä 100 senttiä per euro yksityisen sektorin velkojille Euroopasta ja IMFstä. Sitten katsottiin, että ei tämä ole kestävä pohja. Minä sanoin, että tämä oli se alkuperäinen synti te olitte todisteena. Me emme voineet puhuneet tästä R-sanasta. Restructuring, jälleen uudelleen strukturoinnista ei saanut puhua. Sitä ei saanut mainita ääneen, koska katsottiin, että se olisi vastuutuntoa, Tämä oli suuri siteraus. Sanottiin, että olisi irresponsible, vastuutonta. Niin kuin Pyhä Pietari kolmeen kertaan kiistettiin tämä tosiasia. Ja sanottiin, että tästä restrukturoinnista rakennemuutoksista ei saanut puhua. Meksikossa meillä oli tästä kokemusta. Me jouduimme latinalaisessa arkessa muutoinkin näihin velkajärjestelyihin. Ja sitten kun velkajärjestelyt tehtiin, sen jälkeen me olemme kasvaneet ja kaikki on ollut kunnossa. Mutta miksi tästä ei saanut puhua? Mikä käytetään euroja, niin sitten ei voi mennä vararikkoon, eikä voi laittaa liikaa, eikä voi mennä väärälle, eikä voi mennä hakoteille. Ja ja mitä me sallitte tämän tapahtuvan? Te olisitte voineet hoitaa tämän euroina, drakmoina, saksan markkoina tai mitä tahansa, mutta mikäli lainaa liikaa, eikä voi maksaa takaisin, ja sitten verkkoon 130 prosenttia BKTstä, niin silloin se pitää alun perinkin havaita tämä ongelma, mutta tässä eh, me jäätiin laiturille ja juna meni ohi. 100 senttiä eurota maksettiin, mutta sanottiin, että oli suorastaan vastuutonta edes puhua siitä, että ei maksettaisi. Nyt Troikka on täysin muut kääntänyt kelkkaansa. Me onnittelemme Troikkaa tästä parempi myöhään kuin ei milloinkaan mutta mietittekö tässä tilaisuuksia? Minä voin kertoa teille, hyvä rouva. Kustannukset. Kustannukset siitä, että sanottiin, että ei voida ryhtyä saneeraukseen, ei voida päästä Kreikkaa maksukyvyttömyystilan, koska tässä olivat eurot takana, kun tarkastellaan osakemarkkinoita, työllisyyttä, tavaramarkkinoita. Viisi, viisi, seitsemän kertaa koko Kreikan velka on kyseessä kustannuksien osalta mikä sanotaan, että ostetaan velkaa ja sitten edistetään koko ongelma ja sitten unohtaa kustannukset. Tämä olisi ollut on kymmenen kertaa halvempaa kuin se, mitä nyt tapahtuu, mikä näin syntyi kaksi vuotta sitten. Miksikö? Siksi, että ei tähän saa koskea, ei saa koskea. Tämä oli se alkuperäinen synti, perisynti. Tämä on erittäin huono asia, mutta tämä nyt on tapahtunut. Toivottavasti tästä on otettu opiksi ja nyt ollaan realistisia. Toivottavasti meidän ei tarvitse uudelleen tarkastella mitään tällaista enää koskaan, mutta mikä näin käy sinun pitäisi ottaa ainakin opiksi tämänkertaisista virheistä. Intia ja Kiina. Niiden kehitystaso, joka ei ole niinkään tärkeää, koska on eri vaiheissa. Yhdysvaltain kone on vielä kaupassa, Euroopan kone on kaupassa, Japanin kone on kaupassa, ja aina joka pyörii on Kiina ja onko se, kasvaako se 11 prosenttia, 8 prosenttia vai 7 prosenttia, kyllä siinä on ero. Minä olen, eh, minusta ihan okei, että Kiina kasvaa 7-8 prosenttia, on parempi kuin 11 prosenttia, koska 11 prosenttia ei ole kestävällä pohjalla. Vaikuttaa tämä kokonaiskasvuun? Totta kai se vaikuttaa kokonaiskasvuun, se vaikuttaa koko maailman talouden kasvuun. Tämä on väijämätön, tämä on aritmeettista asiakkaa matematiikkaa, mutta se on suuri vientimaa. Mihin, mihin Kiina sitten vie? Mihin, kuka, kuka ostaa nämä Kiinan tavarat? Jos te ette osta, Yhdysvallat ei osta, Japani ei osta, joten miten te voitte kuvitella, että sitten Kiina ja Intia pystyvät kasvamaan itsestään kotimaisen kysymän pohjalta? Kotimainen kysyntä kyllä paranee, mutta vielä se ei ole riittävällä tasolla. Se tosiasia, että kauppa on käytännössä jumissa, ja kauppa ei pelkästään lopettanut kasvua, vaan pikemminkin se on erittäin suurissa vaikeuksissa. Ja tämä on myöskin tämän ongelman syy, koska tämä vaikuttaa kaikkiin suuriin vientimaihin. Herra Högmarkan näistä aitotavoista kasvu vastaan säästötoimetta. Stimulointi oli oikea asia oikean ajankohtaan. Ja näin tehtiin. Meillä oli valtava talouskriisi ja sitten talous lamaantui, kun rahoituskriisi levisi, niin kuin Ebola-virus. Ja mitä sitten tapahtui? Me käytimme kaiken liikumavaran, joka vain budjetissa oli, käyttääksemme rahaa lamasta pääsemiseksi. Tämä oli hyvä päätös. Minä tuin tätä voimakkaasti. Tänään olisi pitänyt tehdä enemmänkin. Mutta kuitenkin tämä hoidot tehtiin maissa, joissa vaje oli jo 6 prosenttia, kuten Espanjassa. Ja sitten Espanjassa oli ylijäämää, niin kuin Saksassa oli tasapainotila. Joten Saksalla oli liikkumavaraa, Espanjakin oli liikkumavaraa, Kanadalla oli liikkumavaraa. Ja mailla, joille 6 prosentin vaje, oli erittäin vähän liikkumavaraa. Niin kuitenkin ne käyttivät 3-5 prosenttia enemmän. Ja sitten tuli katto vastaan. Joten simulointiaika on nyt ohi. Nyt vaihtoehtoina ovat se, että otetaan käyttöön sekoitus. Ei tämä ole kahtalainen ajattelutapa. Ei kyse ole dikotomiasta. Ei tätä näin pidä nähdä, koska tämä on aivan liian mustavalkoista ajattelua. Kysymys on tänään se, miten sekoitetaan oikea, oikealla tavalla finanssipoliittinen vakautus ja kasvun elementit, jotka sovivat, sopivat tähän, vaikka budjetti tiukka, kuten koulutus, innovaatiot, vihreään kasvuun tehdyt investoinnit. Nämä ovat niitä seikkoja, jotka myötävaikuttavat kasvuun. Herra Högmarta, mitä me sitten sanomme? Me sanomme, että koska meiltä on loppunut liikkumavaraa budjettipuolella ja rahapolitiikan puolella, koska korot ovat nollan tasoa, ei tämän, tästä pidemmällä voi mennä. Sitten sanoisin, että pitäisi ryhtyä rakenteen toimiin, sosiaaliseen politiikkaan, sosiaalisiin investointeihin ja vihreään politiikkaan. Näin voisi sanoa, mitä rakennepuolella tarkoitetaan. Rakennepuoli tarkoittaa koulutusta, innovaatioita, kilpailukykyä tutkimusta ja tuotekehitystä, yliopistoja, terveydenhoitoja, ve- perusrakenteita, perusrakenteita ja sosiaaliset kysymykset. 25 miljoonaa on työttömänä, mutta miljoonia muuallakin maailmassa tänä päivänä kärsii kriisistä. Heitä täytyy auttaa ja vihreyttäminen siksi, että kun tarkastelen asioita tulevan sukupolven kannalta, niin tämä on ainoa tapa, ainoa tie, millä voidaan mennä. Tämä ei ole tällaista vanhanaikaista rikotomista ajattelua. Sitten riskipääoma. Miten me voimme houkutella investointeja? Going for Growth-julkaisu, joka tuli, mark- tuli tai julkaistiin pari viikkoa sitten, on hyvä luettava. Tässä viitataan Kreikkaan ja verkostotalouteen ja siihen, että miten voitaisiin tukea maataloutta Tiedän tämän on herkkä kysymys. Kilpailukyvyn parantaminen ja palvelusten järjestäminen, rahoitussäätelyn parantaminen, syvempi integraatio, se, että parannetaan työmarkkinoiden toimintaa, lisätään li- työmarkkinaliikkuvuutta Euroopan unionin sisällä ja niin poispäin. Ja mennään yhtenäismarkkinoille. Mennään yhtenäismarkkinoille ja mennään yhtenäismarkkinoille. Mikäli hoidetaan nämä asiat kuntoon, niin minun nähdäkseni tästä päästään tämän. Me vaadimme tätä vuonna 2007, 2008, 2009, 2011 ja uskoakseni ensi vuonna me peräänkuulutamme tätä samaa. Toivottavasti ei, mutta me kuitenkin jankutamme aina tätä samaa, jotta saamme ihmiset hieman liikahtamaan ja sijoittamaan enemmän Eurooppaan muiden toimien ohella. Huomenna muutoin lasketaan liikkeelle tai julkaistaan täällä Brysselissä meidän talouden tutkimuksen, joka koskee sekä Eurooppaa että euroaluetta. Joten toivon, että te tulette tuohon julkistamistilaisuuteen huomispäivänä. Voitte silloin tutustua tuoreeltaan viimeisimpiin laskelmiin. Luvut ovat kuitenkin samoja, jotka täällä mainitsinkin jo. kansallisten luottamuksen kasvusta esitettiin kysymys niissä maissa, joissa finanssipoliittiset mukautusohjelmat ovat meneillään. Ei, minä olen eri mieltä teidän kanssanne. Se, että tehdään finanssipoliittisia mukautuksia, ei tämä tarkoita, että sitä voidaan täysin unohtaa kasvu. Mutta, mutta ollaanpa realistisia. Joissakin maissa on aika loppunut käsiin jo kaksi vuotta sitten. Jotkut noista maista ymmärsivät, missä mennään. Jotkut eivät tajunneet, eivätkä aloittaneet mukautusohjelman kaksi vuotta sitten. Ne sanovat, että me olemme immuuneja, meidät on rokotettu. Ja sitten kesti vielä vuosi aikaa ja puolitoista vuotta ennen kuin mukautusprosesseihin ryhdyttiin. Nyt voidaan havaita tällaista hyvää käyttäytymistä, mutta puolitoista vuotta liian myöhään, tai vuotta liian myöhään. Ja mukautuksen kustannukset ovat nyt paljon korkeammat kuin ne olisivat tuolloin olleet. Klubin jäsenmaksu on noussut tällä välin. Niiden maiden toimintakyky tänä päivänä, kun ne pyrkivät toteuttamaan markkinoiden yhä suurempia odotuksia ovat paljon kivulaampia ja kalliimpia ja vaikeampia kuin mitä ne olisivat olleet puolitoista tai kaksi vuotta sitten. Puolet tämän päivän mukautuksista olisi voitu tehdä jo kaksi vuotta sitten. Markkinat olisivat olleet tyytyväisiä, mutta tätä ei tehty ja markkinat ei vakavasti. Tästä pikemminkin sanottiin, että markkinat kyllä ymmärtävät meitä ja ongelma on se, että ketään herra markettia tai rouva markettia olemassakaan. Market, markkinat tulivat ja löivät muijalla päähän. Eivät uskoneet ketään. Ja ainoa tapa saada uskottavuutta markkinoilla oli mennä liian pitkälle. Markkinat pyysi 50 ja sitä annettiin markkinoille 70 tai 100. Pistettiin överiksi. Tämä oli ainoa tapa tyrttää markkinoita. Miksi esimerkiksi on olemassa eri vaikutuksia samalla toimilla. Otetaanpa yhdistyneen kuningaskunnan esimerkki esiin ja kohta päätään puheenvuoron, koska minä sanottiin, että tämän puhun pian pitkään. Miksi yhdistyneen kuningaskunnan ohjelma oli uskottava? Tiedän kyllä se, että nyt kasvu on vähemmän ja niin poispäin. Mutta tämä johtui siitä, että ohjelma oli erittäin kunnianhimoinen ja alusta pitäen, ja maassa on pidetty kiinni ohjelmasta. Miksi sitten joidenkin muiden maiden ohjelmat ovat vaikeuksissa ja ne eivät ole uskottavia. Siksi, että selvitettiin pikkuhiljaa ja sitten olosuhteiden pakosta. Ja tämä toiminta ei läpäissyt uskottavuustestiä. Siellä ei pistetty övereksi. Uskotteko tätä, kun vaikka tarvitaan 100 ja sitten antaa markkinoille 70, niin olisivatko markkinat tyytyväisiä? Se vastaus ei. Entä 23? Ei riitä. Joka kerta, kun nostettiin lukuja huutokaupan tavoin, luvut vain kasvoivat ja suoraan sanottuna tässä voidaan havaita nämä kaksi esimerkkiä. Ei nyt ottaa, haluaisi ottaa Saksaa esimerkiksi, koska kaikki puhuvat Saksasta ja kaikesta siitä hienosta, mitä Saksa tekee, vaan puhun kahdesta muusta maasta, joista kumpikin tänä päivänä suurten paineiden alla, toinen budjettipaineen alla, mutta kuitenkin markkinat suhtautuvat erittäin hyvin. Ja sitten jotkut muut maat tekevät erittäin hyviä asioita, mutta markkinat eivät usko heidän juttujaan, katsovat, että se on pölyä. Markkinat eivät usko siksi, että nämä maat menivät pikkuhiljaa vain eteenpäin, pieninä paloina, pieninä muruisina. Ja tämä oli erittäin ja, ja mikäli hän leikkaa pieninä paloina sentti kerrallaan, se sattuu mikäli jatkuvasti leikataan, niin mikäli leikataan kerralla häntä poikki, se sattuu kirpaisee vain kerran. Mutta sentti kerrallaan se kirpaisee monta kertaa. Tämä on strateginen kysymys. Ja tähän korkealentoiseen loppukaneettiin niin voinkin päättää puheenvuoroni, rouva puheenjohtaja. Thank you very much. And... Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta, kuten aiemmin sanoin hienoa, että olen samassa joukkueessa teidän kanssani, tai olen ollut samassa joukkueessa teidän kanssani ECOFin kokouksissa, samassa tiimissä ikään kuin. Nyt meidän täytyy kyllä siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla, tai kahteen seuraavaan kohtaan. Ensinnäkin täällä on Jean-Paul Gauzesin mietintö ja toisaalta sitten Elisa Ferreiran mietintö. Kyse on tästä Tupakista eikä kahden lainsäädäntöaloitteen paketista. Kiitoksia teille ja hyvästi. Ja seuraavaksi puhuu Jean-Paul. Ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun jopa Viroa tänään. Vai hei, onko täällä Viron tulkkaus? J'envisageais de m'exprimer en estonien. Minä ajattelin puhua Viroa vaihteen vuoksi, mutta puhun nyt kuitenkin Ranskaa. Taistelu jatkuu. No niin, ruokalistalla tänään Kaksi mietintöä, Elisan mietintö ja omani. Helppouden vuoksi puhutaan ensin tästä minun mietinnöstä. Puhun ensin ja sitten esittelet sitten Elisa ja sitten yleiskeskustelu niin, että kaikki voivat puhua jommasta kummasta muuten. Tämä menee vähän vaikeaksi. No niin, tämä asetus, jonka tarkoituksena on rahoitusvakautuksensa osalta vakavista vakavissa vaikeuksissa olevat maat, tai jotka saattavat siihen joutua, on saada aikaan mekanismi, jonka mukaan tarvittaessa voidaan äh, äh, tiukentaa valvontaa niiden valtioiden osalta, joilla on vaikeuksia tai merkkiä ja vaikeuksista tulevaisuudessa rahoitusvakauttensa osalta. Haluaisin muistuttaa, että tässä asiassa ECOFIN on jo lyönyt kantansa lukkoon yli kuukausi sitten. Ja parlamentissa keskustelu on ai, avoin, se ei välttämättä ole kovin yksinkertaista. Kollegat ovat jo jättäneet tarkistuksia, niitä on noin kaksi ja puoli sataa tähän tekstiin, josta, jossa minulla on vastuu. Mitkä ovat hankalimmat kohdat, mitkä, mistä eniten ainakin kannattaisi keskustella? Ensinnäkin totesin, että tässä komission tekstissä komissio teki päätökset yksin. Neuvostosta ei juurikaan puhuta, erityisesti koskien tätä ensimmäistä tointa, tätä seurantaa, tiivistettyä seura- val- tiukennettua valvontaa. Neuvostossa on keskusteltu ja siellä oli tällainen jako, että jo loppujen lopuksi kaikki viittaukset neuvoston kantoihin ne siirrettiin syrjään. Omalta osalta niin voisin sanoa, että ei ole aivan johdonmukaista, että riippumatta siitä, mikä interventioaste on, että komissio voisi tehdä päätöksiä niin, ettei missään vaiheessa neuvosto asiaan puuttuisi. Tietenkin voidaan sanoa, että tämä antaa komissiolle riippumattomuuden mutta pelkäänpä, että tämä vapaus, tämä toiminnan vapaus on pikemminkin jarru päätöksille. päätöksille. En, näin epävirallisesti jäsenvaltiot tulisivat painostamaan komissiota olemaan tekemättä päätöksiä. Tästä syystä ehdotan, että komission päätökset olisivat sellaisia, jotka neuvosto voi hylätä käänteisellä enemmistöllä otetaanko se tähän sitten yksinkertaistettu, yksinkertainen vai määrä enemmistö. Se on ratkaistava varmaankin keskustelussa on tässä, tässä päästään eteenpäin. En tiedä, riittääkö yksinkertainen enemmistö. Jotkut halusivat määrä enemmistö Sixpackin kanssa symmetrian mukaan. Tämä on tietenkin argumentti, joka voidaan hyväksyä. Sitten tämän asian toinen asia koskee sitä, että se on ajallisesti samanaikainen tämän hallitusten välisen sopimuksen kanssa. Olen jo kokouksessa todennutkin, että jotta niin tähän minun mietintööni voitaisiin ottaa säännöksiä hallitusten välisestä sopimuksesta, ja näin ne siirtyisivät sekundaarisen lainsäädäntöön ilman, että mennään Äh, hallitusten välisen sopimuksen sisältöön tähän kultaisen säätöön sellaisena, kun se on jäsenvaltioiden hyväksymä. Tämä kysymys jätetään äh, tuohon sopimukseen, kuten tiedätte. Minä pidän sitä osakkaiden sopimuksena. Ainoa al- tällainen omaperäinen ajatus koskee sitä, että olisi hyvin vahva valvonta koskien vaikeuksissa olevaa valtiota tai sen valtion suojelu. Tämä mielestäni on looginen tulos eri toimista, joita komissio on ehdottanut siinä tapauksessa, että toimilla ei olisi ollut riittävää tehokkuutta. Toisin kuin ne, jotka tätä vastustavat, kyseessä ei ole järjestelmä, jonka myötä jäsenvaltiot voisivat päästä kaikesta vastuusta eroon äh, tällaisen tiiviin suojamekanismin avulla. Päinvastoin tässä on niin, että komissio neuvoston kanssa voi asettaa jäsenvaltion tällaiseen suoja-asemaan siinä tapauksessa, että nämä toimet, joihin aikaisemmin ryhdyttiin, eivät olisi riittäviä ja kun tämä jäsenvaltio olisi hyvin lähellä maksukyvyttömyyttä hyvin lyhyesti tästä järjestelmästä ja sitten näistä vastalauseista, joita sitä vastaan on esitetty, koska tässä on jonkunlaista köydenvetoa komission ja muiden valtioiden välillä mukaan lukien Ranska. Tämä vahvistettu suojajärjestelmä, tai vahvistettu oikeudellisen suojajärjestelmän sen seurauksena olisi, että jäsenvaltio pääsisi paineesta pakoon ja se voisi toteuttaa niitä toimia, jotka on komissio, IMF, EKP ja kyseinen maa ovat hyväksyneet, kuten tapauksessa, jos yritys on vaikeuksissa, tämä voisin viitata se Eleven yrityksen Yhdysvalloissa. Tässä tärkein toimi olisi se, että jäädytetään nämä lausekkeet, joiden kautta voitaisiin velkoja periä etuajassa. Ja sitten toisekseen tämä luottavastuutapahtuma, joka laukaisisi maksuvelvollisuuden. Ja kolmas seuraus olisi se, että ei jäädytettäisi tämän maan notaatiota. Toinen näkökohta koskee sitä, että velkojien olisi työtä, tie, tuotava velkansa tiettäväksi tietyssä määräajassa ja ne julkaistaisiin virallisessa lehdessä. Millä tavalla näitä ehdotuksia sitten vastustetaan? Ensimmäinen vastustus koskee sitä, että näin kaivetaan us- hallitusten ja valtioiden päämiesten uskottavuutta, kun sanotaan, että se mitä Kreikassa on tapahtunut, ei tapahdu missään enää uudestaan. Juri Oisenen pääsihteerikin puhui tästä asiasta mielenkiintoisella tavalla. Hän sanoi, että e, jos asia on kerran tapahtunut, niin e, toki siitä on otettava oppia, vaikka toivotaankin, että ei näin enää tapahdu. Minusta tämä on väärä argumentti. Jos sairaala rakennetaan, niin se ei aiheuta sairautta, mutta jos sairauksia tulee, niin on, ollaan kyllä tyytyväisiä, että sairaala on olemassa. Sitten toinen argumentti on sanottu, että tämän kautta aiheutetaan se kannustaa valtion jälkiin, kun tällainen regimi on olemassa, niin jäsenvaltio voisi mennä maksukyvyttömyykseen, voisi käydä niin, että, että valtio ei suorittaisi velkojaan. Tämä on väärin, koska tarkoituksena on juuri se, että valtio pääsee jaloilleen ja selviää näistä veloistaan, vaikka sitten vähän pidemmällä määrä, pidemmillä määräajoilla. Se, mitä OECDn edustaja juuri sanoi, on hyvin kiinnostavaa, koska hän, hän sanoi, jos oikein ymmärsin, että jos tietyt päätökset olisi tehty puolitoista kaksi vuotta sitten mukaan lukien Kreikan kokonaan velan ostaminen, niin tämä olisi tullut meille paljon halvemmaksi. Tällä järjestelmällä ei muuta tavoitetta kuin se, että vältettäisiin kustannuksia, joita aiheutuu kohtelun epävarmuudesta. Kun sanotaan, että markkinat tulevat hulluksi, no eihän minulla ole ollenkaan tarkoituksena tehdä markkinoita hulluksi, enkä usko, että minulla on edes tällaista valtaa, mutta kun keskustellaan markkinoiden edustajien kanssa, niin huomataan kyllä, että he toivovat tietenkin miellyttävää tilannetta itselleen, mutta he myöskin toivovat ennakoitavuutta ja meidän on, kannat- meidän on uskottava sitä, että markkinat, niin uskomatko, että markkinat ovat tyytyväisiä pari vuotta, jos, kun ei tiedetä, mikä on velallisten kohtalo tietyissä maissa myöhemmin. Nämä argumentit eivät ole mielestäni vakavasti otettavia, koska ensinnäkin ei voida sanoa varmasti, että koskaan enää euroalueella ei tällaisia vaikeuksia tule. Portugal, Italia, Espanja ja muut tulevat heti mieleen. Ja toisekseen jos otetaan selkeä juridinen järjestelmä käyttöön, josta on yhdessä pohdittu, on, on mielestäni ratkaisu. Tässä on keskeinen ongelma kuitenkin jäljellä, nimittäin se, kuinka nivelletään tämä suojajärjestelmä ja valtioiden demokraattinen toiminta toisiinsa, koska on aivan selvää, että eihän voida mitenkään mm, nimittää mitään huolta, huoltajaa millekään valtiolle Odotan kollegoiden kantoja tähän. Meidän on löydettävä sellainen järjestelmä, joka voidaan hyväksyä, jonka kautta voidaan toimia tehokkaasti niin, että saadaan toteutettua ne toimet, joista on neuvoteltu kyseisen jäsenvaltion vastuviranomaisten ja tämän maan jaloille nostavien osapuolten välillä, mutta uskon kyllä, että voidaan löytää pragmaattisia ratkaisuja. Tässä on ne asiat, jotka halusin tänään tuoda esille. Halusin kiittää niitä kollegoita, joita on paljon, jotka ovat tehneet jo tarkistuksia. Olen jo työstänyt tätä ja esitellyt kompromissi tarkistusluonnoksia varjoesittelijöille ja voimme jatkaa tätä työtä. Omalta osaltani uskon, että meidän ei kannata tässä paljon viivytellä, parlamentilta odotetaan reaktiota ja sitten toisaalta haluaisin korostaa, että ECOFIN jo jonkin aikaa sitten on lyönyt kantansa lukkoon. Jos parlamentissa halutaan viedä ajatuksia eteenpäin, niin meidän on annettava todella, meidän on annettava todelliset mahdollisuudet neuvotteluille, ja mitä enemmän aikaa kuluu, sitä vähemmän meillä on neuvotteluvaltaa. Tämä on henkilökohtainen näkemykseni, mutta valitettavasti pelkään, että se on aika lähellä todellisuutta. Kiitoksia. Thank you very much, Elisa. Kiitoksia hyvin paljon, Elisa. Obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria de começar por cumprir... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa onnittelemalla edustaja Gosesia hänen työstään, mutta haluaisin myöskin onnitella häntä lähestymistavasta, joka on valittu. Hän on ollut hyvin halukas neuvottelemaan ja tekemään yhteistyötä ja hänen työnsä on toiminut erittäin hyvin varjoesittelijöiden kanssa. Kuten edustaja Goses juuri sanoi, uskoisin, että tämä lainsäädäntö teksti on jotakin, mitä pitäisi tarkastella hyvin tarkasti, sillä on selvää, että kyseessä ei ole vain toimeenpano joka voisi johtaa siihen, että luokittelemme maita siihen, että jotkut maat ovat lähellä velkajärjestelyä. Tässä olisi myöskin sellainen mahdollisuus, että maat, jotka ovat edustettuina neuvostossa, saattaisivat pakottaa jonkin maan pyytämään apua, pyytämään tukea, ja tällä tavalla he saattaisivat luoda tilanteen, joka olisi samankaltainen kuin nykyinen tilanne Irlannissa, Portugalissa ja Kreikassa. Eli tämä on hyvin monimutkainen lainsäädännöllinen teksti ja meidän täytyy arvioida mahdollisia vaikutuksia hyvin tarkasti. Minun esittämäni tarkistukset pyrkivät varmistamaan, että me luomme yhteyden tämän koko prosessin ja sen seurauksien välille ja sen välille, jota on jo saatu aikaan. Emme voi unohtaa asioita, joita on toteutettu jo tällaisessa lainsäädännöllisessä työssä. Minä tarkistuksessa 104 ehdotan, että meillä olisi asteittainen menettely, jonka kautta maa tulisi tämän tarkemman valvonnan piiriin jos maa on jo aikaisemmin ollut syvällisemmän tarkastelun piirissä, kun näin tapahtuu ja kun maan alijäämä ylittää sovitut rajat, se siirtyisi tämän mekanismin piiriin. Siis me olemme aikaisemmin sopineet tästä mekanismista jo Sixpackin ähm, kohdalla, niin ettei maa päätyisi tilanteeseen, jossa se olisi maksukyvyttömyyttä edeltämässä tilanteessa. Eli siis näitä ähm, ehtoja pitää tarkastella ja niiden pitäisi olla tämän äh, tiukemman valvonnan menettelyn ehtoina. Me voisimme joko seurata tarkemmin tai meillä voisi olla tiukempaa valvontaa. Ja ehdotan tarkistuksessa 104, että meillä olisi kaksi lähestymistapaa. Yksi, jossa pyydetään lisätietoa maasta, järjestelyistä maassa. Tämä liittyisi kevyempään valvontaan sellaisissa maissa, jossa toteutetaan suurempaa valvontaa. Ja sitten toinen menettelytapa se tilanteeseen, jossa maa itse pyytää tukea, ja tuolloin valvonta olisi yksityiskohtaisempaa ja tiukempaa. Tämä oli ajatuksena niissä tarkistuksissa, joita olen esittänyt. Minulla oli myöskin 120, 130, 134 tarkistukset, ja niissä oli myöskin ajatuksena se, että tämä linkki ehdotusten ja sixpackin välillä otettaisiin uudelleen tarkasteluun, kun suosituksia annetaan maalle, niin että maa ei joutuisi kymmenien erilaisten suositusten kohteeksi. Tämän vuoksi olisi erittäin tärkeää, että yhtenäväisyyttä luotaisiin. Kun jäsenmaalta pyydetään toimia, kun se on tiukemman valvonnan alaisena, näiden vaatimusten pitäisi olla yhtä pitäviä niiden äh, pyyntöjen suhteen, joita vakaus- ja kasvusopimus maille asoittaa. Tämän vuoksi yhtä pitävyys olisi tärkeää. Me emme saa unohtaa kaikkia muita suosituksia, joita on tehty vain siksi, että maa on vakavammassa tilanteessa. Ja lopultakin tässä on yksi aspekti, joka mielestäni on erittäin tärkeä mitä meidän pitäisi kestellä poliittisella tasolla, ja se on kysymys maista, jotka saattavat pyytyä tilanteeseen, jossa ne joutuvat pyytämään apua, koska muut jäsenmaat pakottavat neuvostossa maan pyytämään apua, mutta tämä ei ole sitovaa. Ja tämän vuoksi taloudellista vakautusmekanismia tai eurooppalaista vakautusmekanismia ei ole. Tässä ERVV tai ERVM eivät ole, tai ESM ole äh, mukana. Tarkoitan siis, että maa saattaa joutua tilanteeseen, jossa painostaan pyytämään apua, mutta mitään takuita ei ole siitä, että olemassa olevat mekanismit, kuten ää, EVM tai ERVV, antaisivat maalle tukea. Mutta muutoin tuen esittelijä Gosesin ehdotuksia. Se, että hän on luopunut ajatuksesta ottaa tähän mukaan täysin samanlainen sanamuotoilu, jota on mukana äh, talouspoliittisessa sopimuksessa, on hyvä ajatus tässä. Mielestäni teksti on laadittu tasapainoisella tavalla ja olen myöskin sitä mieltä, että Ragoses on omaksunut tämän kappaleen 11 ajatuksen. Tässä tarvitaan vielä lisätöitä mutta mielestäni meillä on mielenkiintoinen avaus ja mahdollisuus tässä kohdassa. Ja me tarvitsemme yhteistyötä. Me varmastikin onnistumme saamaan aikaan hyvin tasapainoisen ehdotuksen. Kiitoksia. We've got just about it now. Kiitoksia paljon. Meillä on suurin piirtein tunti aikaa keskustelua varten ja paljon muitakin asioita esityställä. Karl, ensin hyvä. Kiitos Sharon. Muutamia ajatuksia altiryhmän nimissä. Ensinnäkin kiitokset esittelijälle, kuten kollegat sanovat, hän on toiminut erittäin rakentavalla tavalla. Ilmapiirikeskusteluissa on ollut oikein hyvä. Uskoakseni pääasiallinen huomio ryhmäni puolella keskittyy siihen, kuinka vahvistetaan valvontaa ja mahdollisuutta puuttua tilanteeseen ennen kuin liian myöhäistä. Olemme tehneet tarkistuksia tässä valossa. Ensinnäkin omat tarkistukseni, joita ryhmäni tukee. Meillä on suhteeseen yhtenä linja ryhmässä tämän asian osalta. Yksi seikka, joka kattaa monia esiintettyjä kysymyksiä, on se tapa, jolla puututaan neuvoston äänestyskäyttäytymiseen ja neuvoston päätöksentekomenettelyyn. Tästä puhuttiin hyvinkin paljon Sixpackin yhteydessä jo. Ja todettiin, että neuvostolla on ikävä tapa tehdä lehmän kauppoja me katsomme, että meidän pitäisi löytää sellainen ratkaisu, joka johtaisi käänteiseen enemmistöpäätös tai käänteiseen määräenemmistöpäätösmenettelyyn niin, että päätökset saadaan tehtyä silloin, kun on tarpeen. Ensimmäinen päätös, joka liittyy maan asettamiseen vahvistetun valvonnan alaisuuteen. Komissio on ehdottanut, että tämä olisi asia, jonka komissio voi itse laukaista tämän menettelyn. Tässä yhteydessä on tärkeää tietää, että edes neuvosto ei ole vastustanut tätä, tätä menettelytapaa. Elisa viittasi menettelyn Sixpackin yhteydessä, eikä olemassa olevan lainsäädäntöön sen osalta, miten komissio valvoo sitä, mitä jossakin maassa tapahtuu ennen kuin ryhdytään toimenpiteisiin. Nähdäkseen tämä on hyvinkin luonnollista, koska koskaan ei ole selkeästi määritelleet sitä, mitä tämä syvällisempi maan tarkkailu tarkoittaa. Mutta on aivan luonnollista, että komissio ei aseta ketään vahvistetun valvonnan laisuuteen ilman syytä. Joten en mielelläni haluaisi muuttaa komission alkuperäistä ehdotusta tässä suhteessa, tässä osassa menettelyä. Sitten teimme ehdotuksen, jonka mukaisesti, jotta valvonta olisi vahvempaa, komission olisi pakko tehdä päätös sen sijaan, että komission ehdotuksen mukaisesti komissio saattaa tehdä päätöksen. Tämä saattaa olla pieni yksityiskohta, mutta ei välttämättä olekaan niin pieni asia. Lisäksi teimme ehdotuksia artiklaan 6.3, jotta tämä lisäisi mahdollisuutta painostaa jäsenvaltioita, jotka eivät halua tehdä yhteistyötä makrotalous muutosohjelman osalta. Sitten koko luku 11. Suurin osa ryhmän jäsenistä katsoo, että tarkoitusperä on kyllä hyvä, mutta onko tämä oikea ajankohta nyt ottaa käyttöön tätä ajattelutapaa? Se on toinen kysymys. Ainoa syy, jonka tälle näen, on se, että jotkut maat ovat nyt markkinapaineiden paineiden alla, ja saattavat joutua maksukyvyttömyystilaan ja markkinat eivät sitten, koska, tämä, koska markkinat eivät luota niihin Tämä olisi jonkinlainen signaali mahdollisuudesta mennä maksukyvyttömyystilanteeseen. Ja tämä saattaisi olla väärä signaali. Tämä huolestuttaa meitä ja moni muukin on ilmaissut tämän huolensa. Joten olemme hieman varautuneet asian suhteen, vaikkakin näemme, että pitkällä kaverilla tämä saattaisi olla tarpeellista, mutta kysymys kuuluu, onko tämä nyt oikea ajankohta tällaista ottaa esiin näin herkkää kysymystä. Mitä puolestaan tulee siihen, että että finanssipoliittinen sopimus yhdistettäisiin näihin kahteen asetukseen monissa tarkistuksissa. Tähän pyritään. Toivottavasti voisimme sopia tästä niin, että eu politiikka olisi johdonmukaista tässä suhteessa. Rakenteelliset vajeet, näistä puhuttiin jo edellisessä valiokuntakokouksessa. Henkilökohtaisesti emme varma, että meidän pitäisi antaa tällainen signaali tämän vajen osalta, mutta henkilökohtaisesti minä näen tämän asia niin, että tästä kannattaa vielä keskustella tämän suhteesta tähän talouspoliittisen tai finanssipoliittisen sopimukseen. Sitten muutama lisä seikka. Silvi haluaisi painottaa sitä, että meidän pitäisi olla johdonmukaisia sen suhteen, miten teimme Sixpackin yhteydessä. Henkilökohtaisestikin haluaisin painottaa tätä, koska itse olen yhden mietinnön esittelijä tuolloin. Tässä pitäisi sulkea porsaan reijät, mutta samanaikaisesti varmistaa se, että komission puolella menetelmä toimi, toimii juohevasti ja komissio pystyy hoitamaan tehtävänsä. Silvi halusi sanoa, että nyt ei tarvita mitään uusia radikaaleja mekanismeja, jotka saattaisivat johtaa väärinkäsityksiinkin koska rahoitusmarkkinoilla valitseva tilanne on vaikea. Niin, tähän viittasin itsekin, kun puhun luvusta 11 Tämä pelastusrahasto on yksi seikka, jota ei pitäisi ottaa tässä yhteydessä esiin minun nähdäkseni, koska kyseessä oleva tapa on kaikkein uskottavin tapa käsitellä ongelma, koska huolimatta markkinoiden myönteisistä signaaleista saattaa olla, että vaikeita aikoja vielä edessä reaalitalouden puolella. Lopuksi vielä silti olisi painottaa sitä, että jäsenvaltiot, joilla on vaikeuksia, voivat käyttää hyväkseen tulopuolta ja manipuloida sitä. Minun on tosi minut vaikea lukea hänen muistiinpanojaan tosin. Tai, no, tai. Uh, siis kyse on siis veronkierrosta. Uh, Me voisimme ehkä pohtia, miten tämä saataisiin mukaan tähän yhteyteen. Ilomielin tuen ajatusta, mikäli oikea konteksti löytyy, mihin voimme ujuttaa tämän veronkiertokysymyksen. Kiitoksia. Tässä kaikki koordinaattorin ominaisuudessa. Thank you, uh, uh Mrs. Uh, President. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin aluksi korostaa jälleen kerran, että tuen aloitteita uh, vahvemmaksi taloushallinnoksi euroalueella. Rakentavassa hengessä tämän vuoksi olen esittänyt tarkistuksia Eragosesin ja Roa Ferreran mietintöihin. Ja nyt toisin esiin ajatuksia näistä. Kyseessä mietinnössä jo mainitsin viime keskustelussamme Ekonissa, että voimme tukea monia ehdotuksia, joita esittelijä tekee. Olen tyytyväinen, että näin on eh, edelleen luonnos kompromissitarkistusten suhteen. Tarkistusta 80 korostan eh, tärkeyttä että me kaksinkertaista vaatimuksia niille jäsenmaille, jotka ovat tarkkailun kohteena. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että euroalueen ongelmissa olevien maiden suhteen meidän pitäisi löytää pankkisektorilla oikeudellista suojelua. Tarkistukset 229. Jos jäsenmaa on haluton antamaan budjettivaltaa pois, sen pitäisi voida lähteä euroalueelta. Meillä pitäisi olla käytännöllisiä askeleita ja ohjelma sille, että euroalueesta poistuminen olisi toteutettavissa. Sitten Ferreran mietintöön tarkistukseni 65 äh, ja 120, 192 Ferreran mietinnössä ehdotan, että julkisen velan kysymys pitäisi myöskin ottaa huomioon budjettisuunnitelmissa, joita jäsenmaat esittävät komissiolle tark- tarkastelua varten. Talousarvioluonnoksissa näiden pitäisi ottaa, nämä pitäisi ottaa mukaan. Tarkoituksena olisi se, että jäsenmaalle voitaisiin antaa talouden ohjausjakson puitteissa suosituksia Tarkistus 117. Komission pitäisi keskittää kaikki suosituksensa kansallisten talousarvioiden suhteen kansallisille parlamenteille ja kansallisten parlamenttien pitäisi saada yksinkertaisella enemmistöllä päättää, onko komission suositus sitova vai ei. Minun mielestäni tämä olisi helppo ja tehokas tapa parantaa äh, demokraattista legitimiteettiä näiden ehdotusten kohdalla. Haluaisin korostaa tarkistuksessa 217 ja 233, että sama periaate pitäisi olla mukana yleisin talousarviotilanteen arvioinnin ja koko euroalueen tilanteen arvioinnin mukaan. Kiitoksia. As well, yes. Sen taisi kommentoida myöskin Elisen mietintöä. Sallin tämän ilomielin, koska aika on vähän. Nyt palataan Jean Paulin mietintöön ja siitä puhuu Sven. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. En nyt halua toistaa seikkoja, jotka on täällä tullut, tulleet jo sanotuksi. Mutta meidän tarkistuksissamme me viittaamme ensinnäkin siihen, että me tuemme peruslähestymistapaa, jonka komission omaksunut selventääkseen sitä, miten suhtautua maihin, jotka ovat vaikeuksissa. On tärkeää saada oikeudesta varmuutta kysymykseen. Kysymyskin demokratian kannalta tärkeästä toimesta. Näiden toimenpiteiden osalta, joihin nyt ollaan ryhtymässä, siksi tässä valossa katsomme, että omaksuttu lähestymistapa asetuksen suhteen on hyvä. Katsomme, että nyt pitäisi rinnakkaisia menettelyitä keventää niiden muodostamaa taakkaa, koska ei ole yksinkertaisesti mitenkään järkeä, että pitää raportoida Troikalle ylisuurista alijäämistä ja epätasapainotiloista ja kaiken tyyppisistä menettelyistä samanaikaisesti on olemassa erilaisia sanktiomenetelmiä näiden osalta. On parempi keventää tätä menettelyä kuitenkin siten, että samanaikaisesti pidetään kiinni ilmoitusvelvollisuudesta ja näiden epätasapainotilojen raportoinnin kysymyksestä pitää edelleen kiinni. Lisäksi ehdotamme, että monia seikkoja tasapainotetaan niin eri tavalla. Tasapaino muutetaan. Ensinnäkin finanssipoliittinen sopimus. Sitä li- siihen liittyvät ehdotukset pitäisi mukauttaa tähän tekstiin. Tässä olisi parlamentilla loistava tilaisuus suorastaan saada takaisin tämä hallitusten välinen lähestymistapa tähän mukaan, koska hyvin pitkälti tämä liittyy Elisan mietintöön, mutta jossain määrin tämä liittyy myöskin Jean-Paulin mietintöön. Ja minun mielestäni parlamentin yhteisen edun mukaista pitäisi olla ainakin se, että mahdollisimman pitkälti uudelleen ikään kuin kesytetään tämä finanssipoliittinen sopimus, tuodaan se tänne mukaan pois tästä hallitusten välisestä toimintakentästä. Ja myöskin tämä pelastusrahasto. Nähdäkseni tämä on tärkeä väline, jolla voidaan tarkastella tai hoitaa vanhoja velkoja. Ei tätä voi jättää huomiotta, ja siksi pitäisi olla y- tällainen luonnollinen yhteys tämän pelastusrahaston mainitsemisessa tässä yhteydessä, ja voisimme samalla pyrkiä viemään tuomaan lähemmäksi ratkaisu, joka koskisi tätä vanhaa velkaa. Sitten arviointi kehyksestä ja makrotalousmukautusohjelmasta niiden maiden kohdalla, jotka ovat vakavissa vaikeuksissa. EU 2020 tavoitteita pitäisi täysimittaisesti arvioida. Tällä strategialla pitäisi olla tärkeämpi rooli. Ja sitten negatiiviset seuraamukset, spilloverit pitäisi ottaa paremmin mukaan, mukaan luettuna negatiiviset seuraamukset, jotka ovat peräisin muista maista, joten kyse ei ole pelkästään yksisuuntaisista vaikutuksista. Kirjassa maa voi aiheuttaa vaikeuksia muillekin maille, mutta toisaalta myöskin näyttää siitä, että mikäli kyse on pääoman vuotamisesta tai veronkierrosta, muut maat saattavat aiheuttaa ongelmia myöskin sille maalle, joka on vaikeuksissa. Tämä kulkee suuntaan ja toiseen, tämä negatiivinen kielteinen vaikutus maiden välillä. Olemme lisäksi pyrkineet lisäämään avoimuutta näiden maiden osalta, jotka ovat vakavissa vaikeuksissa. Loppujen lopuksi ei ole kenenkään etujen mukaista, että tärkeitä asiakirjoja julkaistaan pelkästään Financial Times-lehdissä, taikka ei sitten missään. Asiakirjojen julkaiseminen joidenkin mielestä heikentäisi tätä markkinatilannetta. Pikemminkin pitäisi nähdä se vaikutus, mikä asiakirjalla on, mikäli ne yhtäkkiä julkaistaan vain jossakin yllättäen suhteessa taas siihen, että säännönmukaisesti täysin avoimesti julkaistaisiin asiakirjata voitaisiin vertailla, mitä vaikutuksia kahdella vaihtoehdolla on, kun on kyse toimista, joita asetuksessa ehdotetaan, ja myöskin velan kantokyvystä. Kaikki nämä asiakirjat pitäisi julkaista. Tässä pitäisi on mukana myöskin kansallisyhteiskunnan ja työmarkkinaosapuolten näkemykset. Nämä ovat periaatteita, jotka ovat IMFn piirissä jotka ovat IMFn piirissä täysin jo käytössä. IMF on ottanut opiksi ja niin minun mielestäni Euroopan pitäisi vähintäänkin tässä noudattaa niitä periaatteita, jotka IMFn piirissä on otettu käyttöön. Tämä pitäisi nähdä vähimmäisnormina. Pakollista vuoropuhelua voitaisiin myöskin peräänkuuluttaa asian, asianmukaisten osapuolien välille ja myöskin maksimi avoimuus käyttöön. En nyt haluaisi luetteloida enempää asioita, mutta nähdäkseni olisi erittäin tärkeää, että, että me saamme laajamittaisen yhteisymmärryksen aikana asioiden osalta. Erityisestikin mitä tulee tähän asetukseen, joka koskee vakavissa vaikeuksissa olevia maita. Tästä tulee lisää hyötyä suhteessa siihen, mitä Sixpackin yhteydessä saatiin jo Tämä parantaisi tilannetta entisestäänkin ja tekisi eurooppalaisesta demokratiasta vahvemman. Uskoakseni näissä maissa asukkaat katsovat tarkalleen nyt meidän suuntamme ja katsovat, mitä me teemme. Jotkut tehdyistä ehdotuksista sekä Jean-Paulin että muiden kollegoiden ehdotukset ovat erittäin lupaavia. Ne ovat menossa pidemmälle kuin mitä nähtiin Troikan keskusteluiden yhteydessä. Seuraavaksi kuen nimessä puhuu Niklas Juntis. Oh, eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Vaikka esittelijät ovatkin tehneet hienoja ponnisteluja, niin eh, silti me ole vakuuttuneet siitä, että, olisi, että meidän pitäisi muuttaa kantaamme. Olemme, suhtaudumme tähän kielteisesti. Tämä näkyy neljä, tarkistuksessa 47-48. Ja niin, sanotaan, että Euroopan parlamentin on hylättävä komission ehdotukset. Kyllähän näille liiallisille toimille on pantava piste. Parlamentin on hylättävä nämä ehdotukset omalta osaltamme tämän keskustelun aikana ja myös hallin, taloudenhallintoa koskevan keskustelun aikana. Ja näillä kahdella asetuksella vielä tiukennetaan. Me ilmaisimme olevamme täysin eri mieltä, koska tämä olisi väärä vastaus tähän kriisi-ilmiöön ja kriisin ennaltaehkäisemiseen. Se olisi väärä myös siksi, koska erityisesti nyt tämän tyyppisen politiikan tulokset ovat aivan nähtävillä. Kreikassa, Portugalissa. Näemme jo, mihin se johtaa. Irlannissakin, Espanjassa varmasti. Kun tapaamme huomenna Troikan, voimme kyllä kuulla, mitkä ovat sen reseptit ja mitä tuloksia niistä tulee. Tässä yhteydessä olemme sitä mieltä, että talouden ja politiikan näkökulmasta näkökulmasta nämä ehdotukset on hylättävä. En halua käyttää liikaa aikaa, mutta haluaisin sanoa herra Gozesin mietinnöstä. Aikaisemmassa keskustelussa minä olin vähän se, sekoitin vähän asioita tai minut ymmärrettiin väärin, mutta minä olen yhtä mieltä tarkastuksesta kolme. On siis eh, tehtävä nämä ennakoinnit, eli, eli jos maa ei pidä kurista kiinni. Rakennerahastovirrat on katkaistava. Haluaisin tämän selventää niin, ettei mitään sekannuksia tästä enää tule. Olemme jättäneet tarkistuksia. joilla vahvistetaan näitä eri kohtia, joista nyt lyhyesti puhuin. Mutta oli miten oli, haluaisin vielä kerran toistaa, että Euroopan parlamentin olisi mielestäni hylättävä nämä asetukset ja komission ehdotukset. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Pieni selvennys vielä. Seuraavaksi me ryhdymme käsittelemään Elisen mietintöä. Ensin Elise puhui, sitten että Jotkut varjoesittelijät hoitavat jo homman, mutta Tämän jälkeen sitten siirrymme menettelymään puhujalistaan, eli puhujat voivat sitten puhua kummastakin mietinnöstä samaan syssyn. Puhujalistallani on jo seitsemän nimeä. Eli se, ole hyvä. Sinä voit esitellä nyt asiasi. Ah, um, Kiitoksia. Puheenjohtaja keskeyttää. Planning. Hetkinen, Wernerillä on nyt jotakin on valitettavaa. Ah, niin, kyllä. Toistaiseksi täällä on puhunut jo kaksi varavarjoesittelijää, koska varjoesittelijät eivät ole paikalla. Mikäli tämä peli jatkuu, niin sitten voidaan hoitaa tämä pelkästään varjoesittelijän piirissä, koska kyllä tavallisillakin valiokunnan jäsenillä pitäisi olla oikeus puhua, eikä vain varjoesittelijöillä. Tämä on aivan mahdotonta peliä muuten. Thought I'd only been calling shadow. Minä luotan toistaiseksi antanut puheenvuoron vain varjoesittelyille. Nyt on, meidän piti siirtyä Elisen mietintöön ja antaa puheenvuoroja varjoesittelijöille ja sitten catch the eye-menettely. Tämä on normaali tapa toimia ja näin me teemme nytkin. Elise, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti. Pyrin puhumaan kolmesta asiasta näiden tarkistusten mukaisesti. Ensimmäiseksi haluaisin puhua niistä asioista, joista olisi käytävä poliittista, syvällisempää keskustelua tässä ryhmässä. Voisimme ottaa mukaan tähän konsensuksen aikaansaamisen siitä, otetaanko mukaan hallitusten välinen sopimus vai ei mikäli, tämä as, mikäli hyväksytään eh, tämä ehdotus, näyttää siltä, että eh, Herra Gossesin mietintö nautin konsensusta. Herra Gosses eh, teki viittauksia ja uskon, että ne pätevät näihin kahteen mietintöön. Tämän lisäksi on paljon tarkistuksia, joilla pyritään tekemään hallitusten välisen työn tuloksista varmempia ja niillä pyritään saamaan aikaan johdonmukaisuutta tämän Sixpackin kanssa. Tämä on poliittinen kysymys, jota on käsiteltävä ja joka liittyy näihin kahteen mietintöön. Kuten sanoin, jos, yksi, jos ne hyväksytään yhden mietinnön osalta, niin on myöskin toisessa hyväksyttävä. Sitten täällä on tärkeitä uutuuksia, esimerkiksi vihreiden ehdotus tarkistuksessa 210 he ehdottavat menettelyä, joka koskee rakenneuudistuksia ja investointeja. Tämä on samantapainen kuin liiallisen alijäämän menettelyssä. Minun mielestäni poliittisesti tämä on varsin kiinnostavaa, mutta tämä avaa aivan uusia uria. Tässä ehdotetaan toimia ja niin edelleen. Minun mielestäni tästä olisi perusteellisesti keskusteltava ennen kuin sitä käsitellään vain eh, siinä mielessä, että hyväksytäänkö se vai hylätäänkö se. Kyllä tai ei. Sitten toisen, toinen tärkeä kohta on artiklassa kahdeksan komission ehdotuksessa. Komissio luo hyvin, hyvin ankaran järjestelmän sellaisia tilanteita varten, jossa mailla on, maat ovat vaarassa olla täyttämättä näitä sääntöjä, mutta tämä on liian epäselvä ehto. Meidän mielestämme meillä on jo riittävän voimakas mekanismi ja siksi tämä lisäpaine on tarpeeton. Näyttää siltä, että yhtäkkiä komissio voisi päättää sitä, että on varna, että näin, että ei noudateta sääntöjä eikä näitä täsmällisiä arvoja, ja näin komissio voisi yksin aloittaa monenlaisia seurauksia tälle maalle, joka ei ole mm, toteuttanut toimia. Tämä ei ole mielestäni tarpeellinen artikla. Meillä on jo riittävän voimakas ja perusteellinen väline. Jos nyt vielä tähän lisätään jotain muuta näin epäselvällä tavalla, niin minusta se menee liian pitkälle. Minusta näistä asioista olisi käyttävä poliittista keskustelua niin, että päästään konsensukseen. Sitten täällä on toinen asia, jossa varmaankin voimme päästä yksimielisyyteen ja tarkoitan sitä, että tämä menettely yhdistettäisiin julkisen velan menettelyyn ja sen niveltämisen. Tähän monet kollegat ovat viitanneet henkilökohtaisesti. Käsittelin tätä asiaa, olisi lopetettava tällaisten niin finanssipoliittisten säästömekanismien perustamisen, jos samaan aikaan kuitenkin pohdimme sitä, kuinka voidaan yhdessä julkista velkaa hallinnoida. Meidän olisi keskusteltava tästä niin, että tietäisimme, kuinka toimia. Tällainen lunastusrahasto on kiinnostava ehdotus, minäkin sen mainitsin. Itse asiassa liberaalit tässä kohdassa 274 puhuvat jo juridisesta järjestelmästä tällaista rahastoa varten, niin siinä on jo yksityiskohtia, vuosi, vuosilukuja ja vastineita ja niin edelleen, niin tässä ollaan menossa ja aika syvälle vielä liian, liian arkaluontoisessa ja kriittisessä asiassa. Meidän olisi löydettävä sopiva taso vaatimuksille ja katsottava, luodaanko lisää velvoitteita, luodaanko tällainen lunastusrahasto ja millä ehdoilla, vai valitaanko pikemminkin yhteinen nimittäjä, jonka mukaan velan maksua lykättäisiin ja koordinoitaisiin. Toinen ehdotus on se, että perustettaisiin julkisen velan virasto. Tästäkin on aikaisemmin keskusteltu. Tarkoituksena olisi saada aikaan tehokas väline, mutta ei kuitenkaan avattaisi mitään Pandoran lipasta. Sitten täällä on muita kohtia, joista voimme päästä sopimukseen. Ne liittyvät esimerkiksi tämän lainsäädännön soveltamisalaan ja täm, tällaisen budjettineuvoston riippumattomuuteen ja muihin elimiin, jotka täällä on mm, mainittu. Niistä on monta tarkistusta. Sitten voitaisiin myös laatia tasapainoinen aikataulu ilman niin suuria paineita, kun komissio ehdottaa. Marian Thyssen on tehnyt tästä ehdotuksen, myös liberaalikollegat ovat tehneet tarkistuksia tähän suuntaan. Kyllä varmaankin voidaan päästä yksimielisyyteen tästä tällaisesta äh, rahoituksen jako-ohjelmasta, jossa käytettäisiin tällaisia mm, tarkistusmenettelyjä, niin että nähtäisiin, mitä todella budjettikäytännössä tapahtuu. Uskon, että voimme saada aikaan lisää johdonmukaisuutta tuon Sixpackin suositusten ja liiallisen alijäämämenettelyn välille. Budjetissa, budjetissakin nämä suositukset sitten näkyvät. On otettava huomioon kaikki se, mitä on jo tehty. Emme voi unohtaa, mitä nyt on jo tehty, joten johdonmukaisuus on aivan ratkaisevan tärkeä mielestäni tässä kaikki tarkistuksista. Kiitoksia. VPP Marianne. Kiitoksia sitten kansanpuolen nimissä Marianne. Wel, voorzitter. Uh, dank ook aan de rapporteur voor het uh, schema dat we gekregen hebben. Ik denk, voorzitter, dat dat enorm... Onze kiitoksia. Kiitän esittelijää. Uskon, että tämä skeema kyllä helpottaa neu- keskustelujamme ja vie sitä eteenpäin. Meillä on tässä paljon teknisiä kysymyksiä, mitä tulee näihin ensimmäisiin ensimmäisen kategorian kysymyksiin. Hän sanoi, että niistä olisi käytettävä perusteellista poliittista keskustelua, niin näin ensinnäkin tästä artiklasta neljä. Mitä tuosta sop- hallitusten välisestä sopimuksesta olisi otettava. Minä olen tehnyt tähän tarkistuksia, jotka menevät aika pitkälle, jossa puhutaan tästä kultaisesta säännöstä ja automaattisesta korjausmekanismista ja Mm, ja numerisesta tasapainotilassa olevassa budjetista. Tarkistuksista keskustellaan käsittääkseni. Jos nyt otetaan se, mikä on olemassa finanssipoliittisessa sopimuksessa, jos otetaan tähän asetukseen, niin en usko, niin uskon, että voimme tätä kyllä harkita, jos päästään sopimuksen muissa arkaluontoisissa asioissa. Jos näin käy, niin voisimme tässä myöntyä. Ehkä voisimme jättää sitten nämä 0,5 ja 1 prosentin luvut syrjään, koska kyseessä on perustuslain tyyppinen teksti. Ehkä tämä voitaisiin muotoilla toisella tavalla, mutta, mutta kuitenkin pidättäytyä suurissa linjassa tässä finanssipoliittisessa sopimuksessa. Sitten näistä riippumattomista elimistä niiden on tehtävä ex ante ex post tarkistuksia, mutta miltä pohjalta ja mitä vasten tässä on käytävä keskustelua ryhmien välillä. Jäsenvaltioissa on oltava numerisia tavoitteita keskipitkällä aikavälillä ja on oltava korjausmekanismeja aikaperspektiivillä. Mekanismin merkitys on määriteltävä Sixpackissa. On budjettisäännöksiä ja siinä on viittauksia kansalliseen sääntelyyn. Jos nämä kaikki asiat otetaan yhdessä, niin varmaankin voidaan löytää ratkaisu, jolla on selkeät puitteet sitten tarkistuksista on tärkeää, että katsotaan tilanne jäsenvaltioissa. Jotkut puhuvat delegoitiosäännösten puolesta. Toiset sanovat, että komission on tehtävä tämä työ. Pohdin, voitaisiinko toimia nopeammin ja ottaa vaikka liitteeseen kaikki nämä toimet tähän asetukseen. Jos pyydetään, että komissio tarvittaessa toimii delegoitujen säännösten kautta. Sen on joka tapauksessa määriteltävä vaatimuksensa. Olisi pyydettävä komissiolta tällaista ehdotusta. Ehkä voitaisiin nämä vaatimukset jo määritellä asetuksen liitteessä. Teen tämän ehdotuksen esittelijälle. Artikla 5 Vihreät kollegat ovat ehdottaneet muutosta. Kyseessä on näiden oikausohjelmien seuranta. Tämä ei oikeastaan ole tarkastus, vaan aivan toisenlainen lähestymistapa. Budjettien seurannan sijaan seurataankin jotain aivan muuta. Tämä on siis perusteellisesti aivan toinen, toinen juttu periaatteellisella tasolla tämä menee aivan liian pitkälle. Olisi myös katsottava, onko meillä nyt tässä samantapainen näkökanta. Sitten meillä on strategia 2020, työllisyys ja kasvua. Tämä on yksi asia, mutta mun budjettimenettelyt on toinen juttu. Nämä ovat luonteeltaan kaksi erilaista prosessia. Sitten artiklan kahdeksan poistaminen. Esittelijältä tämä on tärkeä Ferreira sanoa, että komissiolle annetaan liikaa valtuuksia. Minä uskon, että nyt annetaan komissiolle mahdollisuus yksin päättää monista asioista. En haluaisi, että tätä artiklaa poistettaisiin, vaan haluaisin, että komissio tekisi ehdotuksia ja niistä neuvoteltaisiin neuvoston ja euroryhmän kanssa, koska kyseessähän ovat lähinnä euroalueeseen kuuluvat valtiot, joten pohdin, voisiko esittelijä harkita sitä, että keskustelisimme tästä neuvoston kanssa. esittelijän esittänyt kysymyksen artiklan 3233 soveltamisalasta. Minusta on tärkeää, että jos jokin valtio ei voi talousarvioa Tuon määritellä tarvitaan väliaikaisratkaisu, esimerkiksi nämä väliaikaiset 12 osat. Jotkut haluavat korvata yleisen hallituksen keskushallituksella. Me, meidän olisi epävirallista katsottava, mitä tehdään liittovaltioiden kanssa. Olisi löydettävä koherentti ratkaisu ja tiedettävä, kuinka voidaan nimittää täsmällisesti mikäkin hallitus. Rova Ferreira pyytää kantaamme artiklan 5.3 koskien näitä alustavia talousarviosuunnitelmia ja velan liikkeelle laskua. velan liikkeelle. Laskua ei pitäisi ottaa talousarviosuunnitelmiin, vaan aivan kuten sanotaan, tässä finanssipoliittisessa sopimuksessa. Siitä olisi keskusteltava jäsenten kesken, mutta minun mielestäni tämä ei ole asia, joka olisi tuotava ilmi 12 tai 18 kuukautta aikaisemmin, jotta se saataisiin mukaan talousarviomenettelyyn. Pitäisi olla jonkinlaisia säännöksiä tätä velan liikkeelle laskemista varten, mutta se mitä finanssipoliittisessa sopimuksessa sanotaan ja budjetin hallinnosta sanotaan, niin sen mukaan tätä voitaisiin tähän ottaa. Sitten artikla 6. Esittelijä haluaa aikaistaa tätä arviointia. Minusta tämä on liian varhaista. On otettava huomioon talouden ennusteita, jotka tehdään syksyllä, jos ennakoimme tätä, niin jäsenvaltiot tulevat ankkuroman tilanteen vanhentuneisiin ennusteisiin, ja tämä olisi vahinko. On pidettävä kiinni tästä päivämäärästä 15.10. Jos komissio uskoo, että tähän tarvittaisiin korjaus ja sen pitäisi olla kolmas marraskuuta, niin jos on aivan välttämätöntä niin menköön, mutta minusta olisi parempi 15.10. niin, että kansalliset parlamentit saavat kuusi viikkoa aikaa käsitellä asiaa. valtioilla on vielä tiettyä riippumattomuutta tässä parlamentaarisessa menettelyssä ja heille on, niille on annettava kuusi viikkoa aikaa. Sitten puheenjohtaja, minusta on myös tärkeää, että pyydämme no, komissiolta kannan silloin, kun jäsenvaltio tekee virheen talousarviossaan. Jos talousarvio on kohdallaan, niin hyvä, mutta jos siellä on virheitä, niin komission olisi annettava tästä virallinen muistio. Sitten eh, rahastoista voin antaa oman henkilökohtaisen kantani. Ei minulla ole juurikaan kritiikkiä näitä lunastusrahastoja vasta vastaan. Pitäisi vain katsoa, mitä mekanismeja käytetään, mutta jos täällä vivutetaan tukia niin, että emme kuitenkaan aivan tie- tarkkaan tiedä, mistä puhumme, niin tämä menee liian pitkälle, koska eihän tämä enää liity valvontaan, vaan velkamassaan, joka vielä tuolla kelluu ja on katsottava, mitä tulevaisuudessa sen kanssa tehdään. Mutta jos nyt puhutaan valvonnasta, niin kyllä meidän on sel- pidettävä nämä käsitteet erillään kuule Marian, täällä on vielä kymmenkunta puhujaa. Niin, niin mutta minä en sanonut vielä mitään koseisiin mietinnöstä. Minä on kansanpuolueen varjoesittelijä. Kai minun täytyy ainakin vastata niin kysymyksiin, joita esittelijä täällä esitti. Kiitos paljon. Niin nyt minä en puhu enää. About this. Pyydän anteeksi. Mutta kaikki muutkin haluat puhua ja sitten... Eh, täällä jotkut lähtevät kohta pois paikalta, kun eivät usko saavansa enää puheenvuoroa. Ramon, ole hyvä. Sharon, first of all I want to thank the... Uh, Kiitoksia hyvin paljon. Aluksi haluaisin kiittää esittelijää hyvästä työstä. Me olemme vasta aloittamassa neuvotteluja koko asiakirjan suhteen. Ensimmäinen kohta. Me liberaalit tuemme yleisesti ottaen tarkistuksia, jotka vahvistavat komission valtaa. Olen sitä mieltä, että tämä ei varmastikaan ole yllätys, sillä tämä on ollut liberaaliryhmän linja – se on ollut hyvin yhtäpitävä linja viime vuosina. Ja haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tämä ei ole politiikan kriisi, joka meillä on. Siis, anteeksi, halusin sanoa, että meillä ei ole vain taloudellista, vaan myöskin poliittinen kriisi. Meidän täytyy siis vahvistaa komissiota, ellei me tee näin. Me olemme tilanteessa, jossa hallitukset jatkavat samaa käytöstä kuin ennen. Jos me jatkamme kuten viimeisinä vuosina, me vahvistamme hyvin riskialttiita käytöstapoja, joita populistiset hallitukset harjoittavat. Minä haluaisin siis tukehdusta, jossa komissiolla olisi enemmän toimintamahdollisuuksia kuin neuvostolla. En ymmärrä, miksi ihmiset yhä edelleen haluavat, että neuvosto voisi vaikuttaa suuresti asioihin, kun se on osoittautunut olevan tällainen kaverien kerho, jotka ei, joka ei halua rangaista toisia siitä pelosta, että itse joutuisi seuraavana kohteeksi. Me liberaalit tuemme kaikkia tarkistuksia, jotka pyrkivät parlamentin vallan vahvistamiseen. Me haluamme enemmän demokraattista valtaa, me haluamme enemmän valtaa valiokunnille tässä parlamentissa ja minä itse haluaisin enemmän demokraattista legitimiteettiä komission puheenjohtajalle. Mielestäni komission puheenjohtaja pitäisi olla tämän parlamentin jäsenten valitsema. Se antaisi viestin, että haluamme lisää demokraattista legitimiteettiä. Mielestäni puheenjohtaja Barroso on ollut poissa tiettyinä kriittisinä kriisin hetkinä viime vuosina. Sitten kolmas huomiomme liberaalit haluamme tukea kaikkia tarkistuksia, jotka pyrkivät läpi näkyvyyttä vahvistamaan. Tämä on samoilla linjoilla kuin vihreiden ehdotus. Haluaisin antaa muutamia esimerkkejä. Esimerkiksi läpinäkyvyys pitäisi myöskin koskettaa alueellista tasoa federalistisissa maissa. Esimerkiksi Andalusian alueella, joka on suurin eh, espanjalainen alue, autonominen alue Espanjassa, eh, oli vaalit hiljattain. Ja meillä ei ole vielä talousarviota Espanjasta, sillä eilen Andalusian alueella oli vaalit. Näin tapahtuu monissa paikoissa, monissa maissa, ja me tarvitsemme myöskin mahdollisuutta komissiolla pitäisi olla mahdollisuus valvoa myöskin alueellisia talousarvioita siksi, että eräässä paikassa talousarvioita ei ole saatu, koska alueellisia vaaleja on vielä ollut. Sitten sosiaali kumppaneiden suhteen tiedämme, että tämä rooli on erittäin tärkeä kansallisella tasolla jäsenmaissa, mutta ryhmässäni on tiettyjä huolia siitä, että sosiaalisten kumppaneiden roolia vahvistettaisiin. Tarkoittaako tämä sitten sitä, että heidän rooliaan rajoitettaisiin tai sitä, että he pääsisivät vaikuttamaan päätöksentekoon? Tämä olisi kyllä Aldelle sellainen raja, jota ei voida ylittää ammattiliittojen roolia päätöksenteossa. Haluttaisiin vahvistaa ne, niin, että he esimerkiksi olisivat ehdolla paaleissa. Sitten kappale 11. Haluaisin tehdä kaksi huomiota. Meidän pitäisi olla varovaisia, kun haluamme tehdä toimia euroalueella, ettei mitään ketjureaktioita tapahtuisi niin, että ne vaikuttaisivat moniin maihin. Historia on osoittanut, että koskaan yksi maa ei ole mennyt maksukyvyttömyystilaan ilman, että se olisi aiheuttanut seurauksena muissa maissa. Toiseksi minä olen hyvin huolissani siitä, että eh, investoijat olisivat toissijaisia velkojen kantajia, jos meidän pitää hyväksyä ajatus, että mm, vapaaehtoinen velkojen leikkaus pitää hyväksyttää, pitää hyväksyä. Yhä harvemmat investoijat olisivat varmi, valmiita investoimaan tällaisiin maihin. Ja lopultakin eh, uskomme, että nämä ovat niitä tapoja, joilla pääsemme velkakriisistä ja talouskriisistä yli. Kiitoksia. Dirk puhui jo, joten seuraavaksi Filippa. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Voisi kuvitella, että Sven varasti minun puheeni, mutta eihän sitä varastanut, hän kuitenkin hoiti minun tehtäväni, joten minulla on aikaa puuttua muihin asioihin. En nyt toista sitä, mitä Sven sanoi. Ramon, sinä viittasit neuvostoon tällaisena kaverikerhona. Minä hieman varoittaisin sinua neuvoston mollaamisesta, koska liberaalina sinun ei pitäisi koskaan unohtaa, että heidät on vaaleilla valittu. Puhun tässä myöskin siksi, että osa heistä on vihreitä. Nyt ei pidä ryhtyä tölvimään demokraattisesti valittuja henkilöitä, koska mehän aina peräkuultamme demokraattista legitiimiyttä. Siellä tehdään kyllä lehmänkauppoja, mutta ei tämä ole mikään syy sanoa, ettei neuvosto ole legitiimi elin, koska se on täysin legitiimi. Ja jossakin määrin vaalien kannalta katsottuna jopa paljon legitiimimpi asema sillä on kuin komissiolla, joten ei kannata nyt tölviä neuvostoa, vaikka minäkin eurooppalainen federalisti. Sitten Marian, sinä sanoit, että kansalliset mukautusohjelmat ovat aivan eri juttu. Siitähän oli kenkäpuristakin. Sä olet ollut hallituksen. Tiedät, että puristikuri on vaikeaa kuria. Investointikuri ja 2020 kuri. Ei ole mitään kuria. Ihmiset pelkästään nauravat näille sitoumuksille. Ihmiset eivät tee sitä, mitä heidän pitäisi tehdä. Tätä me vaatineet jo heti alusta pitäen. Jotta kautta me voimme saada hieman vauhtia tai kiireellisyyden tuntua näiden velvoitteiden toteuttamiseen merkittävällä tavalla. Pitäisi ryhtyä näitä työstämään myöskin budjettikeskustelussa. Haluaisin kiinnittää teidän huomioon myöskin siihen, että budjettipuolellakin komissio tekee tietyt suosituksensa, ja niiden suositusten joukossa on monia seikkoja, jotka viittaavat sosiaalipolitiikkaan, eläkepolitiikkaan ja niin poispäin. Sitten komissio itsekin on muodostanut yhteyden asioiden välillä tai asioiden suuntaan, jotka eivät suoraan ole budjettikeskustelun kuuluvia asioita. Sen sijaan, että me unohdamme ne seikat, meidänkin täytyy se linkittää nämä asiat parhaalla mahdollisella tavalla. Siksi me vetoisin komission, koska me tiedämme, että EU 2020 rakennelma on erittäin huterra juridisesti katsottuna. Tiedän, että komissio pyrkii hoitamaan asian kuntoon, mutta meidän täytyy saada selkeämpi, vahvempi oikeudellinen perusta näiden velvoitteiden vahvistamiseksi. Siksi en halua odottaa tätä vaan pikemminkin haluaisimme tässä vaiheessa jo kannustaa jäsenvaltioita oikeaan suuntaan. Asiat liittyvät toisiinsa. Mutta samalla kun me pyrimme elvyttämään tai saneeraamaan budjettikysymyksiä, samanaikaisesti täytyy ottaa huomioon sellaiset asiat, jotka toimivat vastoin EU 2020 strategiaa. Ja budjettipolitiikkaa pitäisikin kartoittaa juuri tässä valossa, katsoa sitä, mitä budjettipuolella tehdään, ja varmistaa se, että tällä kannustetaan tai myötä vaikutetaan 2020 strategian toteuttamiseen, eikä päinvastoin demokraattisesta legitiimeydestä toteaisin, että se on avainkysymys. Olen aina jankuttanut jankuttamasta päästyänikin, että me tarvitsemme merkittäviä ponnistuksia kaikkien väestöryhmien keskuudessa, toivottavasti todellakin kaikkien väestöryhmien keskuudessa, eikä vain muiden joidenkin onnettomien keskuudessa. Ja siksi me tarvitsemme demokraattista legitiimiyttä. Tämä pätee erityisestikin finanssipoliittiseen sopimukseen. Siitä puuttuu riittävä tarpeellinen joustavuus, jota tarvittaisiin, ettei tämä kone mene rikki. Mistä me puhun? Nyt kun me puhumme pankeista, niin kuin huomenna puhutaan vielä enemmän, on totta, että haluamme kenties siirtyä epäterveestä tilanteesta terveeseen tilanteeseen paikasta A paikkaan B. Joskus tämä tie a B on tärkeä, mikäli menee, lähtee lentämään väärään suuntaan, saattaa olla, että tulee alas ammutuksi. Tämän lentoradan joustavuus, liikkumavara on tärkeä asia. Mikäli halutaan epäterveestä tilanteesta terveeseen tilanteeseen, tämä vie aikansa, mikäli emme halua rikkoa tätä konetta, eli taloutta tai yhteiskuntaa. Me tarvitsemme riittävää joustavuutta, ei pelkästään sääntöihin, vaan myöskin siihen tapaan, jolla komissio pitää kiinni säännöistä. Mikäli me on tästä varmoilla vesillä, sitten me voimme tässä päästä jonkin tulokseen. Kuka olisi voinut kuvitella, että 12 sivun asiakirja saa aikaan näin paljon keskustelua. Viimeinen varjoesittelijä on Portasha. Loppuaika käyttää sitten muiden puhujien kommentteihin. Miguel, ole hyvä. Obrigado. Eh, tentarei ser eh, breve. Vamos ver. Kiitoksia. Yritän puhua lyhyesti. Saa nähdä, kuinka käy. Olemme tehneet eh, tarkistuksen, jonka mukaan komissiolle palautettaisiin nämä molemmat asetukset. Suhtaudun siis hyvin kriittisesti koko tähän keskusteluun. koska tavalla tai toisella molempi näiden tas, asetusten tarkoituksena on ottaa mukaan tähän koordinoinnin, tal, talouden koordinoinnin pakettiin erilaisia muutoksia, joita halutaan ottaa Euroopan unionin perussopimukseen ja talouden koordinointiin. On aivan selvää, että nämä keskustelut eivät ole mitenkään merkityksettömiä. Olen yhtä mieltä esitteli Elisa Ferreiran kanssa, kun hän sanoi, että hän vastustaa komission artiklaa 8, jonka komissio on meitä esitellyt. Eli tämä koskee tätä riskiä velvoitteen noudattamatta jättämisestä. Tämä on hyvin epäselvä käsite, ja se on se, mitä vähiten tarvitsemme, epäselviä käsitteitä, joilla vielä rangaistaan sellaisia jäsenvaltioita, jotka jo nyt ovat hyvin rankkojen talouden koordinaatiota koskevien toimien kohteena. Haluaisin myös kommentoida vihreiden ehdotusta tarkistus 209. Tässä ehdotetaan, että kun ajatellaan näitä työllisyysinvestointeja ja kansallisia uudistusohjelmia, ne olisi kaikki analysoitava ja että olisi toimittava, mikäli velvoitteita jätetään noudattamatta. Tämä saattaa olla kiinnostavaa, että pakotettaisiin Saksa rasvamaan ja tässä mielessä sitä voisin tukeakin, mutta tässä ehdotuksessa on perusongelma. Nimittäin koko tätä talouden koordinaatiopakettia varten, koko tätä järjestelmää varten ehdotetaan valintaa, eikä oteta mukaan mitään strategista valintaa talouden, talouden koordinaation tavoitteen mukaisesti. Tämä on ongelma. Mielestämme on aivan Tämä on aivan hullu ehdotus ja siinä korostetaan sanktiomekanismia koordinaatiomallissa, mutta sillä ei ratkaista niiden maiden ongelmia, joilla on eniten vaikeuksia. Kuinka Portugali pystyisi investoimaan lisää taantumassa? Kuinka olisi mahdollista toimia näin, jos komissio edelleen on sitä mieltä, että rakennerahastoista ei varoja myönnetä, mikäli tavoitteita ei toteuteta. Minun mielestäni meidän sitä tähän kiinnitettävä huomiomme. Sitten yhteinen valtionveran velan hallinnointi. Tämä on ehdotus samoin kuin tämä lunastus tai pelastusrahasto. Minusta nämä ovat kiinnostavia ehdotuksia. Niistä olisi kunnolla keskusteltava. Olisi kuitenkin katsottava, millaiset olosuhteet ja ehdot asetetaan rahaston perustamiseksi, koska ehdothan ovat nyt tätä, näitä säästöpolitiikan tiukkoja ehtoja tulevien 25 vuoden aikana. Kuinka olisi mahdollista, että kun Kreikan julkinen velka on 160 prosenttia, kuinka se ikinä pystyisi pääsemään 60 prosenttiin BKTstä vähentäen sitä kymmenesosan vuosittain – Kuinka tämä on mahdollista? Joku, voisiko joku selittää se minulle? Kuinka Kreikka voi tämän ehdon täyttää? Liberaalit sanovat, että tämä on aivan, aivan ehdoton ehto lunastusrahaston hyödyntämiseksi. Kertokaapa minulle, kuinka, kuinka nämä sitten lasketaan, koska tähän mennessä kukaan ei ole pystynyt selittämään minulle, kuinka tämä rakenteellinen laskelma tehdään. Sitten toinen merkittävä kysymysmerkki. Joskus on vaikea puhua politiikasta puhumatta myös matematiikasta. Groups, alter... Nyt ryhmittelen puheenvuorot eh, ryhmien mukaan. Uh, Roberto Galtieri, Liam Hancock, Antonin Sanchez Presedo and myself, though I guess I'll slip off the end. Ja käytän viimeisen puheenvuoron. Gunnar, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia hyvin paljon. Pyrin puhumaan lyhyesti. Uskon ensinnäkin, että on tärkeää, että finanssipoliittinen neuvosto on täysin itsenäinen, sillä muutoin me päädymme samantyyppisiin menettelytapoihin kuin viimeksi, kun keskustelimme näistä asioista. Meillä olisi enemmän harkintaa sääntöjen suhteen. Sitten kun puhutaan joustavuudesta. Meillä on kaksi mahdollisuutta. Meillä voi olla joustavuutta jäsenmaissa, kun he valitsevat politiikkojaan, tai joustavuutta siinä, kuinka sääntöjä toteutetaan. Ja minä en haluaisi sääntöjen toteuttamisen suhteen erilaisia arviointitapoja. Sääntöjä voidaan toteuttaa eri tavoin ja sitten niillä ei ole mitään arvoa. Meidän pitää olla varmoja tietystä asiasta. Meillä pitää olla sääntöjä eikä mitään omia arviointeja. Olen hiukan huolissani tietyistä Roa Ferreiran mietinnön kohdista, sillä tämä avaa tilaa omalle harkinnalle enemmän kuin sääntöjen tarkalle toteuttamiselle. Mielestäni pitäisi paljon enemmän korostaa näitä asioita, sillä suurin ongelma, joka meillä on Euroopassa, me kuulimme tämän jo erässä puheenvuoroissa, suurin ongelma ei ole se, että meillä on liian vähän kannustimia, sillä jos me tarkastelemme viimeistä kolmea tai neljää vuotta, tai ehkä jopa ähm, kasvu- ja vakaussopimuksen historiaa meillä on ollut liikaa alijäämää ja kannustimia on ollut, mutta tämä ei ole toiminut. Ja hallitukset ovat käyttäneet tätä mahdollisuutta alijäämään sillä tavoin, että ne ovat sen avulla välttäneet rakenneuudistuksia. Meidän pitää siis toimia niin, että voimme varmistaa, että pääsemme kriisistä yli, mutta myöskin, että saamme kasvua aikaan. Ja minä haluaisin korostaa sitä, että tulevaisuudessa meidän täytyy tarkasti noudattaa ja pitäytyä sellaisiin sääntöihin, jotka ovat yksinkertaisesti helppo noudattaa. Grazie. Roberto. Concentrerò solo su due punti. Kiitos, haluaisin keskittyä nyt pariin seikkaan. tarkistukset liittyvät minun huomioihini. Ensinnäkin demokraattinen vastuu. Olen Gozeisin kanssa samaa mieltä siitä, että komission ehdotus muistaa sen, että komissio tekee aivan liian tärkeitä päätöksiä ilman demokraattista legitiimettä. En oikein näe, mitä juridisia syitä on sanoa, että demokraattisen legitiimeiden pitäisi toteuteta pelkästään neuvoston kohdalla, kun on kyse valvonnasta. Ja mikäli meillä on oikeuden perusta, artikla 101 ja sitten artikla 126, jonka yhteydessä on menettely. Minun mielestäni ei ole mitään oikeudesta tai institutionaalista syytä sille, miksei parlamentille voisi antaa merkittävämpää roolia ja mahdollisuutta hyväksyä tai hylätä ehdotus. Tätä minä ehdottaisin menettelytavan osalta, mutta tämä on tietystikin poliittinen kysymys ja meidän täytyy tehdä poliittinen päätös ja pohtia, mikä on soveliasta ja oikeudenmukaista parlamentin kannalta. Vähintäänkin me voisimme vaatia sitä, että meillä on edes jonkinlainen rooli tässä, mahdollisuus ainakin olla hyväksymässä tätä asiaa. Toiseksi finanssipoliittisesta sopimuksesta. Minun myöskin epäilyksiä asian suhteen, myöskin juridisia epäilyksiä sen osalta, että tämä jokin tavalla linkitettäisiin finanssipoliittiseen sopimukseen 1446-97 asetuksen yhdistäminen tähän 1466 9 7. Onko tässä muuten järkeä, että tässä on kaksi asetusta, jolla säännellään samaa asiaa? Sostanziale, perché la, la ragione che rende a mio giudizio eh, opportuna l'inserimento Miksi sitten on soveliasta ottaa tähän mukaan samantyyppisiä tarkistuksia kuin finanssipoliittisen sopimuksen yhteydessä kasvu- ja vakaussopimuksen yhteydessä mainittiin tiettyjä seikkoja, enkä emmekä nyt halua, että tässä on kaksi samantyyppistä asiaa rinnakkain, finanssipoliittinen sopimus ja tämä, joten meidän pitäisi pohtia sitä, miten finanssipoliittinen sopimus, mitä finanssipoliittinen sopimus vaatii jäsenvaltio sen lisäksi, mitä tämä toinen asetus vaatii. Forma di limite mobile. Olisi tehtävä avoimemmaksi tämä mo- raja niin, että unionin asetuksesta tulisi toteutettava myös näissä myöhempien muutosten jälkeen. Tässä mielessä olen tehnyt ehdotuksen, jonka myötä otetaan viittaus finanssipoliittiseen sopimukseen asetuksen tarkistuksen muodossa ja sixpackin muuttamassa asetuksen muodossa. Ja tässä otetaan mukaan myös laajempi arviointi, joka on johdonmukainen tämän artiklan mukaisesti – ja tämä koskee rakenteellista tasapainoa ja siinä viitataan kahteen viidesosaan pääoman muodostuksesta. Tämäkin on poliittisesti merkittävämpi asia. Olen sitä mieltä, että se voisi tulevina kuukausina olla mahdollista maaperää, jonka pohjalta voitaisiin budjettitasapainon viereen liittää nämä kasvumahdollisuudet. Kiitoksia. Haluaisin aloittaa kiittämällä kahta esittelijää siitä, että he ovat jo voineet esitellä työnsä ja että he ovat valmiita tekemään kompromisseja ovat valmiita ehdottamaan ratkaisuja. Tämä on tärkeää, sillä se täydentää työtä, jota olemme tekemässä Sixpackin suhteen. Me tarvitsemme mahdollisimman pian päätöksen tässä asiassa. Se on hyvin tärkeää tällä alalla. Ja poliittisina toimijoina meidän täytyy tarjota kansalaisille vastauksia kysymyksiin, joita he esittävät. Siksi meidän pitäisi hyvin nopeasti löytää ratkaisuja ja saada parlamentin kanta tyypäkkiin mahdollisimman nopeasti. Haluaisin tuoda kaksi asiaa esiin liittyen moniin tarkistuksiin, joita olen esittänyt. Ensinnäkin tarkistukset, jotka koskevat Sixpackin ja näiden ehdotusten yhtä pitävyyttä. On hyvin tärkeää, että linjamme on yhtä pitävä, yhtenäinen. Kaksi esimerkkiä. Esimerkiksi mitä tulee taloudelliseen dialogiin ja sitten kun käsitellään tarvetta käyttää käänteistä enemmistöä ja kun puhumme velkajärjestelystä, velkaratkaisuista ja eräiden aiheiden kohdalla on tärkeää, että kaikki päätökset, kun varaumia on, että nämä varaumat eivät pääse julkisuuteen, sillä se saattaisi aiheuttaa epävarmuutta ja vaikeuttaa näiden kyseisten maiden tilannetta markkinoilla. Meidän pitää varmistaa, että kun epävarmuutta esiintyy, meidän ei ole välttämättä pakko muuttaa perussopimuksia. On erilaisia tapoja ajatella esimerkiksi täydentäviä lausekkeita. Olen täysin samaa mieltä herra Gosesin kanssa sen suhteen, että kun ajatelemme aluerahastoja ja kohesiorahastoja ja kun pohdimme talousarvioaikatauluja, meillä on ongelma, joka saattaa vaikuttaa toissijaiselta, mutta tämä koskettaa säätelyä ja demokraattista legitimiteettiä syytä, joten haluaisin tässä esittää muutamia tarkistuksia. Kiitoksia. Merci. Kiitoksia. Haluaisin kiittää Jean-Paul Gozessia siitä, että hän on ilmaissut, että hän poistaisi osan tarkistuksesta jo tästä yksi tarkistus, kultainen sääntö hallitusten välisestä sopimuksesta. Näin ollen tämä sininen kortti, jota nostin täysistunnossa, täy, täysistunnossa ei ollut aivan perusteeton. Enkä komissiokaan ole vapaa syytöksistä, ottaen huomioon tekstin tietyt kohdat. On aivan mahdotonta, että budjettitasapaino otetaan mukaan johdettuun oikeuteen. Tällä hetkellä tämä ei sovi yhteen artiklan 136 kanssa unionin toiminnasta koskevassa perussopimuksessa ennen kuin jokaisessa jäsenvaltiossa hallitusten välistä sopimusta ratifioidaan, ei voida ottaa johdettuun oikeuteen tätä kuuluisaa kultaista sääntöä. Haluaisin, että EPPn kollegat panisivat tämän merkille, koska olen kuullut aika huolestuttavia asioita. He selvästikään eivät ole koordinoineet toimintansa koordinaattorinsa kanssa ja esittelijänsä kanssa. Omalta osaltani olen tehnyt tarkistuksia Elisa Ferreran kanssa niin, että otettaisiin mukaan tekijöitä, joilla voidaan tukea kasvua hänen mietinnössään olosuhteissa, jotka sitä edellyttävät. Ja puhun vain lyhyesti, olen aika skeptinen tästä, ja tästä lunastus bondiajatuksesta. Sen kautta oikeastaan vain rahoitetaan maita, jotka haluavat rahaa politiikkaa varten, joka tappaa kasvun eikä, eikä mitenkään ratkaisu ja ratkaise valtionvelkaongelmaa. Sitten tämä luku 11, josta Gosius puhuu. Tässäkin olen skeptinen. Monet uskovat, että me saattaa tuoda jännitteitä. Korko on pragmaattinen yksinkertaisin ratkaisu olisi ollut se, että olisi annettu pankkilupa OMClle näin voitaisiin EKPn taholta taata velat, mutta usein, että tämä, uskon, että tämä palaa pian pöydälle takaisin ja jäsenvaltiot varmaan hyvin pian ryhtyvät olemaan pragmaattisia. Kiitoksia. Astrid, ole hyvä. Puheenjohtaja vain lyhyesti. Joistakin omista tarkistuksista, niin Jean-Pierre Jean-Paul Gossesin mietintöön Nämä tarkistukset pyrkivät siihen, että parlamentti, Euroopan parlamentti olisi enemmän mukana, kun perustetaan näitä sopeutusohjelmia vaikeuksissa olevia jäsenvaltioita varten. Pyyntö ei ole mitenkään korporatistinen, vaan siinä vaan todetaan, kuinka parlamentilla olisi lisäpanos tuotavanaan tähän julkiseen keskusteluun ja avoimuuden. Uskon, että siltä, siitä olisi selkeää hyötyä, että käytäisiin julkista keskustelua näistä sopeutusohjelmista. Näin voitaisiin myös oikeuttaa kyseiset ohjelmat. Haluaisin vielä puhua siitä, mitä Kreikassa tapahtuu. Sen pitäisi olla meille esimerkkinä minun on sanottava, että on tässä aika hämmästyttäviä asioita. Yhtäältä on satoja miljardeja euroja käytetty kreikko, kreikkalaisten ystäviemme auttamiseksi ja sitten toisaalta nämä eri sopeutusohjelmat diabolisoidaan ne, kuin ne vaan aiheuttavat paniikkia väestössä. Minusta tämä, tätä, tämä on muistettava, kun on vähemmän traagisia tapauksia. Mikäli päätökset ja tervehdyttämistä ja sopeutusongelmat kyseisten valtioiden tilanteesta riippumatta, jos näihin ei liitetä riittävää valistusta, niin on vaarana, että heikennämme koko prosessin. Ei parlamentti tietenkään ole tässä yhteispäätösmenettelyssä, koska siihen, liittyy juridisiakin esteitä. Mutta olen sitä mieltä, että parlamentin kuuleminen lausunnon muodossa olisi kyllä hyödyllinen erityisesti näiden sopeutusohjelmien perustamisen kohdalla parlamentin mukaan tuloon tietenkin liittyy se ehto, että voitaisiin reagoida hyvin ja nopeasti. Ei voi olla niin, että viivytettäisiin päätösprosessia siksi, että Euroopan parlamentin jäsenet äh, antaisivat itselleen liikaa aikaa. Tämä ei ole mahdollista, mutta jos parlamentti puuttuisi asiaan, no, niin meidän olisi tietenkin oltava näiden haasteiden tasolla ja nopeutettava kaikin tavoin työskentelytapojamme, koska se, mitä tässä Tupac-asiassa tapahtuu, ei välttämättä lupaa hyvää. Euroopan komissio on nyt jättänyt nämä kaksi asetusta marraskuun loppuun Ecofin-neuvosto löysi jo helmikuussa sopim yksimielisyyden tästä esitteli Jean Polkin. Tämän usean kertaan toisti alustuksessaan. Mutta näyttää siltä, että Euroopan parlamentilla on kaikki aika käytettävissä. Jotkut ainakin tuntuvat olevan hyvin vähän kiireisiä. Hyvä puheenjohtaja, kun otetaan huomioon, kuinka vakava tilanne on ja kuinka kiire tässä on, en usko, että on kovinkaan järkevää toimia näin päin vastoin. Uskon ja luulen ymmärtävän, että jotkut tämänkin valiokunnan jäsenistä, erityisesti tuolla vasemmalla puolella, heillä on houkutuksena viivytellä asioita. Minä haluaisin kehottaa heitä, etteivät he menisi tähän ansaan. Ei aina lääkkeen ottamisen viivyttelyllä lääke maistu sen paremmalta. Ei meillä ole vaihtoehtoja tällaisen finanssipoliittisen vahvistamisen aloittamiseen, mutta on totta, että se on toteutettava järkevästi, julkista taloutta on vakautettava järkevästi niin, ettei tule liian pahoja sivuvaikutuksia. Mutta niin kuin monet meillä olen yhtä mieltä suuremman osan kanssa meistä täällä, mutta haluaisin varoittaa niitä, jotka en tiedä mistä syystä haluavat näitä asioita viivytellä. Kiitoksia. Thank you, uh, Antolin. Kiitoksia, Antolin sitten. Presidenta. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen tehnyt tarkistuksia Gossesin mietintöön ja niiden tarkoituksena on vielä parantaa ja täydentää komission ehdotusta ja tuoda elementtejä neuvotteluja varten. Olen äh, eri ryhmien varjostelijoiden kanssa. Nyt olemme todella keskustelemassa talouden hallinnasta euroalueella ja äh, rahatalousliitossa ongelmissa olevien maiden kanssa. Tästä olemme todella päättämässä. Minun mielestäni meidän pitäisi komission ehdotuksesta ottaa käyttöön neljä selkeää ajatusta. Ensinnäkin tarvitaan lisää tasapainoa, oikeudenmukaisuutta, tehokkuutta ja legitiimiyttä. Tasapainoisempi ehdotus tarkoittaa seuraava. Olisi vahvistettava näiden maiden valvontaa. Minusta tämä on aivan oikein, mutta samanaikaisesti meidän olisi todettava, että tiivistettyyn valvontaan liittyy myös tiivistetty yhteistyö muiden elinten ja valtioiden välillä. Tämä on ajatuksena ja näin meidän olisi tämä todettava. Sitten tämä pitäisi olla oikeudenmukaisempi ja se merkitsee sitä, että meidän on saatava valmiiksi suunnitelma niin, että nämä vaikeuksissa olevat maat saadaan kestävälle tielle. Olen aivan yhtä mieltä tästä, mutta olen sitä mieltä, että velan kestävyyteen tarvitaan joitakin viittiarvoja euroalueelta. Tarvitaan no, vastaavia suhteellisia arvoja. Sitten kolmannekseen, kun puhun tehokkuudesta, sopeutusohjelmaan olisi liitettävä yhteistyön mielessä myös tukisuunnitelma, jossa on talous- ja rahapoliittisia toimia – Olemme esimerkiksi ajatelleet luotonannon tukemista ja pääoman pauneen välttämistä, visanipoliittisia toimia, äh, asianmukaisia tavoitteiden täyttämistä ja tasapainotilanteen korjaamista. Kukin jäsenvaltio toki voi tässä myös auttaa. Tarvitaan siis tällainen tukiohjelma. Ja sitten viimeinen asia, mikä mielestäni tärkeä on oikeutus ei hallinnointi näissä valtiossa saa herättää sellaista ajatusta, että vela, vel, velanantajat vain luo, antavat, sanelevat kaikki säännöt ja ehdot. Meidän olisi puolustettava yhteisöllistä logiikkaa, parlamentaarista logiikkaa. Herra Gosses on mielestäni sanonut tämän aivan oikein. On aivan selvää, että neuvostolla on vastuu. Sillä on vastuu tietenkin, mutta myös Euroopan parlamentilla on vastoisen, on lasket, niin kun lasketaan näitä parametreja. Sopeutusohjelman mukaan lukien nämä tukiohjelmat, ne on hyväksyttävällä delegoiduilla säännöksillä. Se siis sen komission ehdotuksesta neuvostojen parlamentin hyväksymänä näin parlamentti todella voi saada sanansa kuuluviin delegoiduilla säännöksillä on myös kokonaisvaltainen kattavuus ja se edellyttää suhteen, suhteellista vaikutusta euroalueella. Ja ich Werner, ole hyvä. Joon. Minua hieman hämmästyttää koko tämä keskustelu. Sixpack hyväksyttiin poliittisella enemmistöllä. Jotkut osat olivat hieman kiistanlaisia. Kummankin asetusehdotuksen yhteydessä nyt on puututtu komission rooliin. Ja nyt havaitsen, että se, mitä Gozes sanoi selkeässä poliittisessa lausumassaan, on nyt asetettu kyseenalaiseksi. Ferreira vaati nimittäin valvontainstrumentin terävöittämistä. Parlamentissa taistelimme sen puolesta, että ketä se käytetään käännettyä määräenemmistöä silloin, kun sanktioista päätetään. Minä muistan hyvin sen keskustelun, että parlamentti täysistunnossa kävi. Se voimakkaasti kritisoitiin Merkelejä ja Sarkosia siksi, että Dovilin kompromissi oli hyvä hylätty. Me kritisoimme suurimpien maiden päättäjiä. Ja nyt sitten ollaan jälleen lipsumassa tästä tiukasta kannanotosta. Ferreira pikemminkin vie päinvastaisiin suuntaan. Pitäisikö nyt koko asia kääntää taas päälleen? Minua kyllä hämmästyttää tällainen keskustelu. Artikla 85, 28. Siellä viitataan jälleen kerran sääntöihin. Ja jotkut ehdotuksista ovat täysin vastoin direktiivi. Jotkut vaativat jopa perusopimuksen muutosta. 152 tarkistus esimerkiksi ja velkojen lunastusrahasto ja vakaus, vakauteen pyrkivät joukkovelkakirjalainat. Liberaalin koordinaattori tässä myöskin käyttää omaa vanhaa keppihevostaan. Tämä ei millään tavalla liity siihen, että tämä koko asia ei kuulu tähän, koska tämä rikkoo perussopimusta, tämä mitä hän peräänkuuluttaa. Jotkut haluavat hylätä nämä asetukset. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että mikäli tämä liittyy jo suoraan finanssipoliittiseen sopimukseen, niin finanssipoliittiset sopimukset päätettiin joulukuussa ja tämä teksti on peräisin marraskuulta. Ja komissio teki ehdotuksensa ennen kuin finanssipoliittinen sopimus oli hyväksyttävissä. Yli kaksi vuotta enemmistöllä on vaadittu tätä automatiikkaa lisää, joten eihän nyt käy sitten päänsä, että yhtäkkiä ruvetaankin lipsumaan tästä vaatimuksesta mikäli te haluatte, minä voin kyllä puhua tästä pitempäänkin, mutta nyt tähän ei ole aikaa. Mutta minun mielestäni nyt ollaan täysin hakoteilla, mikäli ryhdytään ensinnäkin terävöittämään tai lieventämään tätä asetusta ja yhteispäätösmenettelystä, mikäli halutaan luopua ja ei haluta hoitaa asiaa kunnolla ja nopeasti, niin kun on vaadittu, ja sitten aikataulu. Tämä viivyttelytaktiikka se, että lykättäisiin tämän syksylle tämä asia, niin tämä olisi täysin väärä ajattelutapa, mikäli tässä reagoimme liian hitaasti, silloin ongelmat vain paisuvat. Jos olisi täysin väärin, että nyt ryhtäisi viivyttämään, pitäisi nopeasti ryhtyä töihin. Kaikkia muita asioita kyllä runnuta lävitse nopeasti, mutta nyt kun on kyse Euroopan turvamekanismeista ja mahdollisesti myöhemmin ratifiointimenettelystä finanssipoliittisen sopimuksen yhteydessä, niin kasvun peruseritystä on kyse. Ei tätä voi lykätä ikuisuuksiin, koska mikäli pelkästään vain siksi, että esittäjät ja varjoesittäjät eivät ole samalla linjalla, niin minusta täysin täysin vastuutunto, mikä tämä lykättäisiin. Kiitoksia. Yksi lyhyt huomio vain. Me kuulimme juuri pääsihteerin puheenvuoron OECD toteaa, että on tärkeää tehdä isoja, kalliita asioita nopeasti, koska sillä maksat vähemmän. Sitten kohtaa 11 maksukyvyttömyyttä koskeva toimenpide on tällainen suuri asia, jotta tämä voisi toimia. Tämä pitäisi ottaa käyttöön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennaltaehkäisellä tavalla – olen tehnyt itse tarkistuksen, joka liittyy johdontosan kappaleeseen tähän samaiseen seikkaan. Ehkä nyt voitaisiin pohtia sitä, miten saataisiin lisää joustavuutta sen varmistamiseksi, että markkinat eivät pysty ennakoimaan ja kulkea meidän edellämme. Me voisimme toimia tälleen prosyklisesti suhdannetta ennakoivalla tavalla. No, ehkä minä pystynyt antamaan teille hieman joitakin sanamuotojakin, joita voitaisiin käyttää muiden artikloiden muokkaamiseen. Aika on vain vähän, joten kumpikin esittelijä voisi hyvin nopeasti tehdä jotakin johtopäätöksiä keskustelusta, mutta sitten voitte myöskin kahdenvälisesti keskustella jäsenten kanssa heidän kommenteistaan, mutta Jean Paul ensin nopeasti. Niin, puheenjohtaja, haluaisin vain vastata Werner Langenin huoliin, että teen kyllä kaikkeni, jotta tämä vältetään, niin että voisimme äänestää 24. huhtikuuta niin kuin on tarkoitus. Haluaisin kiittää kaikkia ehdotuksista. Olen pannut ne merkille ja katsonut tarkistukset. Katsotaan niitä vielä, työstetään niitä vielä. Meillä on useita kokouksia tulossa varjoesittelyn kanssa ja varmasti saamme aikaan hyvää työtä järkevissä määräajoissa. Mitä tulee parlamentin uskottavuuteen ei sitä varmaankaan tässä jouduta nakertamaan. Kiitoksia. Obrigada, senhora presidente. Também para agradecer o, não só as emendas, mas... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia tästä keskustelusta, jota on käyty. Tämä oli hyvin tärkeä ja kiinnostavaa keskustelua ja olen hyvin tyytyväinen siitä, että meillä on mahdollisuutta käydä keskusteluja niiden henkilöiden kanssa, jotka ovat huolissaan tai joilla on epäilyjä. Voisin keskustella siis tarkistuksista tai kaikista epäilyksistä, joita on käytön logiikan suhteen ilmennyt. Haluaisin siis kiittää kaikkia heidän yhteistyöhalukkuudestaan. Tämä on hyvin tärkeä henki. Tiedämme, että nämä kysymykset ovat äärimmäisen tärkeitä ja tiedämme, että nämä kysymykset täydentävät toinen toisiaan. Tämä liittyy päätöksiin, joita me olemme tehneet hiljattain ja muutamia kuukausia sitten. Ei ole helppoa tehdä lainsäädäntöä näin nopeasti, hyvin nopeasti törmämme tilanteisiin, joissa ristiriitaisuuksia ilmenee. Pyrimme siis tekemään kaiken mahdollisen, jotta voisimme varmistaa, että hyvin nopeasti voimme hyväksyä ja konsolidoida tekstin. Kiitoksia. Well, currently we're examining... Kiitoksia paljon. Valiokunnan on määrä äänestää joko 25. tai 6. huhtikuuta. Varoitan jäseniä jo etukäteen siitä, että meillä on kokous tuolla viikolla keskiviikkona ja torstaina. 26. päivä on siis torstai. Voisimme yrittää hoitaa äänestykset keskiviikkona, mutta tämä jää vielä nähtäväksi. Vahvistamme tämä myöhemmin. Tämä pitäisi sitten kesä-heinäkuussa saada täysistuntoon, riippuen siitä, miten nopeasti asiat saadaan hoidettua kuntoon. Kiitoksia kaikille heidän kärsivällisyydestään. Aikaa meni ennakoitua enemmän, mutta tämä on erittäin tärkeä asia. Nyt nopeasti sitten kohtaan kuusi, joka on Anni Podimaatan mietintö, joka liittyy finanssitransaktioveron ja tarkistuksiin. Ole hyvä, Anni. First of all, I would like to thank you all. Kiitoksia Sharon. Aivan aluksi haluaisin kiittää kaikkia erityisesti varjoesittelijöitä, jotka ovat esittäneet tarkistuksia. Olen luottavainen, että saamme hyvin rakentavaa, mielenkiintoista keskustelua aikaan tänään ja odotan mielenkiinnolla keskusteluja, joita tulemme jatkamaan varjoesittelijöiden kanssa. Voisin myös yleisenä huomiona sanoa, että viime vuonna Euroopan parlamentti äänesti Euroopan unionin transaktioveron puolesta kolmesta syystä. Ensinnäkin, jotta saataisiin lisää omia varoja. Toiseksi, että voisimme korjata finanssisektorin aliveroitusongelman. Ja kolmannekseen, koska halusimme lyhyen aikavälin ongelman ratkaista. Olen toiveikas, että nyt Euroopan parlamentti on yhtäpitävä koherentti lähestymistavassaan. Finanssisektorin pitäisi olla reaalitalouden palveluksessa. Olemme kaikki varmastikin sitä mieltä, että nyt meidän pitää antaa tälle pyynnölle sisältöä. Toisekseen transaktiovero riippuu, sen toteutus riippuu sen määrittelystä meillä ei pitäisi olla mahdollisuuksia veronkiertoon ja siksi transaktioveroa pitäisi hyvin moniin erilaisiin transaktiovarainsiirtotoimiin voida soveltaa. Vaikuttaa siltä, että meillä on tarpeeksi yhteisymmärrystä tämän kysymyksen suhteen. Euroopan parlamentin rooli tässä prosessissa minun mielestäni on täydentää ja parantaa komission ehdotusta, jotta voisimme rohkaista, helpottaa työtä ja luoda kompromisseja neuvostossa. Nyt menen tarkistuksiin. Jos me otamme pois tarkistukset, jotka pyytävät ehdotuksen hylkäämistä, loput tarkistuksista voidaan jakaa kuuteen kategoriaan. Ensinnäkin tarkistukset, jotka ehdottavat vaihtoehtoja transaktioverolle, kuten esimerkiksi FED tai V, e, VALV toimia. Tämä on koherenssikysymys. Meillä pitäisi olla mahdollisuus käyttää näitä käsitellä näitä vaihtoehtoisia menetelmiä tässä tekstissä. ALV toimiin turvautuminen ottaisi nykyiset tilanteet huomioon, mutta se olisi tapa välttää keskustelutransaktioverosta. Mielestäni meidän parlamenttina ei ole oikein aloittaa tällaista keskustelua toisekseen olemassa olevien rahastojen käyttö. Poikkeukset, eläkerahastot ja uusit tyyppiset tilanteet. Tässä monet kollegat olivat esittäneet tarkistuksia. Nämä rahastot, uskoisin, että tässä oli komission ehdotuksen taustalla sellainen pyrkimys, että nämä rahastot, eläkerahastot, niiden tulisi investoida melko konservatiivisesti ja kokonaisvaltaisen strategian mukaan. Niiden tarkoitus ei ole keinotella tai luoda suuria kuluja, ja tämä strategia on täysin yhtäpitävä nykyisen eläkerahastosuunnitelman kanssa, joka tähtää 20 tai 30 vuoden säästöihin. Komissio, komission suunnitelman mukaan, joka on mukana tarkistetussa vaikutusten arvioinnissa eläkerahastot, jotka vastaavat 20 vuoden säästöjä. Niiden kohdalla transaktiovero vaikuttaisi aivan kuin säästön tehnyt henkilö ei olisi investoinut 100 euroa, vaan 99,99 euroa. Eli tässä kulu olisi 0,05 prosenttia. Toinen asia, joka pitäisi säilyttää mielessä, on aina se, että primaarimarkkinat ja kiinteistömarkkinat on suljettu pois näistä toimista. Eli en usko, että vahvaa argumenttia on sille, että meillä pitäisi olla eläkerahastoille erillis kohtelua, ellemme halua rohkaista niitä käyttäytymään riskialttiisti. Ja kuten kriisi on osoittanut, tämä saattaisi vaikuttaa kansalaisten ja eläkeläisten tilanteeseen hyvin dramaattisesti. Haluaisin ehdottaa, että voisimme harkita sitä, että luomme palautusmahdollisuuden niille, jotka suorasti tai epäsuorasti eläkerahastojen kautta voisivat saada palautuksia, jos nämä olisivat tietyn sovitun rajan alla olevia tai tietyn euromääräisen maksun tasolla Tämä on ajatus, jota voisittaisiin harkita, jotta voisimme löytää kompromissin tässä kysymyksessä. Kolmannekseen tarkistukset, jotka käsittelevät oikeusperustaa, esimerkiksi lähempää yhteistyötä. Tuen näitä ehdotuksia, mutta mielestäni ne pitäisi ottaa johdantoosaan mukaan, jotta ähm, lainsäädännöllistä menettelyä kunnioitettaisiin. Tarkistukset, jotka liittyvät korkotasoon. Uskon, että nykyinen komission ehdotus korkotason minimiharmonisoinniksi on oikea lähestymistapa. Sitä toimeenpannaan nykyisin ALV, ALVn suhdalla. Se on ollut onnistunut menettelytapa ja mielestäni tämä on oikea lähestymistapa myöskin transaktioveron suhteen. Mitä tulee korkotasoon, olisi hyvä, että ne olisivat alkuvaiheessa matalia, veron alkuvaiheessa. Ja samaan aikaan voisimme antaa asiantuntijaryhmälle, kuten kaksi kollegaa on ehdottanut, kollegat Kalfan ja Gigold, antaa asiantuntijaryhmälle mahdollisuuden tarkastella tasoa myöhempänä ajankohtana. Sitten monet kollegat ovat ehdottaneet spot- ja valuuttakauppa toimien suhteen niiden mukanottamista ja mielestäni tässä pitäisi muistaa se, että komission oikeudellinen yksikkö on antanut kielteisen lausunnon tässä asiassa. Se on sitä mieltä, että tämä rikkoo pääoman vapaan liikkuvuuden periaatetta vastaan. Oikeudellinen yksikkö voisi tarjota meille virallisen lausunnon tässä kysymyksessä. Sitten eh, johdannaisten suhteen tarkistus, jota Pascal on ehdottanut. Uskoisin, että ajatuksena eh, verokannan soveltamisesta johdannaisiin ajatus on se, että taso olisi ainakin yhtä korkea. Mielestäni tämä on mielenkiintoinen ajatus, mutta samaan aikaan meidän pitää kehitellä ajatusta pidemmälle, jotta voisimme varmistaa, että meillä on riittävästi mahdollisuuksia saada tämä toimimaan käytännössä ja että tämä ei johda liialliseen monimutkaistumiseen toimeenpanon aikana. Sitten muutamia muita huomioita liittyen erillisiin tarkistuksiin. Ajatus alemmista vero kannoista. Uskon, että tämä on kollega Garasin ehdotus. Se mielestäni menee oikeaan suuntaan. Ja sitten omistajuus ajatukseen liittyen me saimme paljon tarkistuksia eri kollegoilta, Viresiltä, Gotsilta. Tuen täysin näitä tarkistuksia, jotka pyrkivät käsittelemään tätä periaatetta. Uskoisin, että on kotipaikka tai myönnetty paikka. Näissä ei tulisi määritellä sitä, kumpi on primäärinen, jotta meillä olisi mahdollisuutta joustavuuteen. Sitten tarkistukset, jotka koskevat neuvostoa, jotka Pascal Confren ja Sean Bowes ovat tehneet. Voisin olla niiden kanssa samoilla linjoilla. En ole varma, että tämä on jotakin, mitä meidän pitää tämän ehdotuksen puitteissa käsitellä, sillä muitakin toimia on tehty näitä riskejä vastaan, mutta ajatus on hyvä ja voin harkita sitä. Sitten sitten kerrannaisvaikutus, se Pietikäisen tarkistus, se menee oikeaan suuntaan. Se on mielestäni hyvä. Sitten tarkistukset 149.50 Sirpa Pietikäiseltä. Finanssilaitosten rekisteröimisestä on erittäin hyvä ehdotus sitten Sharon Bowsin Olle Schmidtin tarkistukset 151 ja 2. Ne ovat mielestäni hyviä ja niistä on syytä keskustella sitten yhteiset veron kiertoa koskettavat toimet. Tuen täysin näitä ehdotuksia. Jälleen kerran tarkistukset Bowles, Pietikäinen ja Schmidt, ne voitaisiin liittää yhdeksi kompromissitarkistukseksi. Eurostatin mukaan ottaminen on mielestäni hyvä ajatus. Ja myöskin kansainvälinen yhteistyö verotuskysymyksissä. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, tarkistus edustaja Gigoltilta. No tuen se täysin. Se on mielestäni erittäin hyvä ajatus. Ja lopulta haluaisin vielä sanoa, että meillä on ehdotuksia, joita komission aloitteessa ei ole käsitelty, mutta joita me voitaisi, voisimme käsitellä, jotta voisimme vahvistaa ajatusta Euroopan unionin omista varoista. Me tiedämme kaikki hyvin, että ne ovat mukana komission ehdotuksessa, ne ovat osa transaktioveron tuotosta ja ALV-tuotosta ja ne pitäisi, ne voitaisiin ja ne pitäisi ottaa Euroopan unionin talousarvion mukaan. Ja näitä ehdotuksia pitäisi tukea, jotta voisimme ilmaista tukemme ja sitoumuksemme omien varojen järjestelmälle, joka liittyy omaan lähestymistapaamme yhteisömenetelmän tukemisesta. Tässä on paljon mahdollisuuksia löytää hyviä kompromisseja näissä kysymyksissä. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt täytyy muistaa, että kun käymme lyhyen keskustelun, joudun määräämään enimmäispuheen ajan esittelijöille ja varjoesittelijän. Näin olisi pitänyt tehdä aiemmin, mutta tämä nyt vain muistutukseksi sihteeristölle. Muuten emme saa ajoissa keskustelua loppuun. Toivottavasti varjoesittelijät voivat pitäytyä noin kolme minuutin puheajassa. Tiedän, että tämä on vaikeaa, mutta tehkää edes parhaanne. Esittelijä puhui miltei 20 minuuttia, joka ei oikeastaan nyt... No, minä kyllä ymmärrän. Tämä tarkoittaa sitä, että muut saavat vähemmän aikaa. Sirpa, ole hyvä. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijä erittäin ammattimaisesta ja rakentavasta työskentelymenetelmästä, joka on myöskin tehokas. Haluaisin pitäytyä nyt vain tarkistusten pääsisältöön. Näistä voidaan keskustella myöhemmin lisää. Ensinnäkin vaihtoehtoisista malleista ja hylkäämismahdollisuudesta. Haluaisin painottaa jälleen kerran sitä tosiasiaa, että design on tässä nyt merkittävä. Se, mihin muotoon finanssitransaktiovero muokataan. Sekä lehmä että hevonen ovat nisäkkäitä, mutta ne käyttäytyvät hyvin eri tavalla maatilalla, joten täytyy miettiä, haluaako maitoa vai haluaako työjuhdan pellolle. Tietenkin hevosestakin saa maitoa, mutta se on kovin paljon hankalampaa ja epätehokasta. Siksi täytyy pohtia, halutaanko leimävero vaikka, vaikka FAT-tyyppinen vero finanssitransaktioveron tilalle. Mutta kun puhutaan finanssitransaktio verosta, joka perustuu kotipaikka-ajatukseen ja laajaan, mahdollisimman laajaan veropohjaan, niin kun puhutaan läheisestä tai vahvistusta yhteistyöstä, kokonaisvaltaista toteuttamisesta, täytäntöpanosta on tärkeitä asioita. On tärkeää, että kaikki on selkeästi ilmastomietinnössä myöskin vahvistettu yhteistyö viittaisin vain siihen tosiasiaan, että kyllä meidän pitäisi pitää kiinni finanssitransaktioveromallista ja sitten pyrkiä sen tyyppiseen yhteistyöhön, ehkä vahvistettuun yhteistyöhön, joka sitten johtaa myöskin jäsen, jäsenvaltioiden toimivallan rajoittamiseen minä olen sen kannalla, että Euroopan unionin omiin varoihin pitäisi saada tätä määrärahaa. Tästä voidaan tietysti keskustella jäsenvaltioiden kanssa, mutta meidän kantamme on täysin voimakkaasti sitä vastaan, että korvamerkittäisiin FTT mihinkään muuhun tietystikin yhteishyvää, yhteisen hyvän aikaansaaminen, ilmastonmuutoksen vastainen taistelu. vastustan sitä, että vahvasti korvamerkittäisiin tämän vara toisen kuin munen muutamat varata. Esittelijä osoitti jo yhteistyöhalukkuuttaan soveltamisalan suhteen ja myöskin eläkerahastojen osalta, kuinka löydetään jonkinlainen ratkaisu näiden asioiden suhteen. Sitten verokanta, minimiharmonisointiajatus ja komission ehdotus ovat mielenkiintoisia ajatuksia. Kiitos myöskin siitä, että kommentoitte matalampaa veroa esimerkiksi pörssitoiminnan osalta. Tätä voidaan pohtia. Nyt aika on loppumassa, joten en mainitse kaikkia seikkoja, vain Haluaisin vain painottaa vahvaa yhteistä linjausta myöskin sen suhteen, että taistellaan veronkiertoa ja väärinkäytöksiä vastaan. Rakenteet täytyy olla mahdollisimman vahvaa tässä suhteessa viimeisenä, mutta ei vähäisempänä on se, että parlamentin äänen voi saada kuulumaan ainoastaan mikä meillä on laaja enemmistö johdonmukainen mietintö tukenamme. Olen varma, että esittelee asiaa tähän suuntaan ja omalta osaltani olen myöskin valmis omaksumaan tämän asenteen. Kiitos. Kiitoksia sitten Wolf. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Totesin, että yleensä oma puolueeni Saksassa vastustaa voimakkaasti finanssitransaktioveroa. Minä en ole niin tiukka tämän sen suhteen, mutta haluaisin vain teidän tietävän tämän. Puolueeni on tehnyt täysin selväksi, hallituskumppanilleen, että se ei aio vahvistaa tai hyväksyä asiaa niin siinä muodossa, mitä komissio ehdottaa. Minä tuen kyllä komission tarkoitusperää, kun komissio toteaa, että finanssialankin pitäisi myötä vaikuttaa kriisin jälkien korjaamiseen. Tässä heräkin ensimmäinen kysymykseni. Mihin raha käytetään? Tässä on nyt kaksi erillistä eriävää mielipidettä vallalla. Yksinkertaisesti pitäisi syytää tämä raha Euroopan unionille vai pitäisikö tukea kehitysapua tai ilmastonmuutoksen vastaista taistelua vai mihin se käytettäisiin. Minun mielestä meidän pitää olla erittäin tarkka tässä suhteessa ja myöskin argumentoida asianmukaisesti päätöksemme. FTTn kustannukset joka tapauksessa siirtyvät asiakkaille, niin kuin ALVinkin kustannukset Mikäli ostaa leivän, maksaa tietystikin alveeta, joka eikä tämä raha mene leipurille. Meidän täytyy varmistaa, että asia saadaan kuntoon ja reilut kilpailusuhteet kaikille. Meidän täytyy varmistaa, että tämä resident-periaate, kotipaikkaperiaate toimii. Nyt ei pidä haihatella mitään mielikuvia sen osalta, että Singaporessa tai Taimaassa tämä vero sopii, sovel, tulee totetuksi vuoden mukaan. Me haluaisin vahvistuksen sille, että asia hoidetaan asianmukaisesti. Niin ikään haluaisin olla varma siitä, että varsinkin kun on kyse nopean frekvenssin kaupasta, tämän osa tätä ehdotusta, niin silloin me todellakin voimme myöskin käsitellä tätä tietovirtaa, mikä on satoja tuhansia kauppatapahtumia millisekunnissa, niin päivän aikana näitä on satoja miljoonia. Ja kaikkea näitä pitäisi sitten verrata. En ole varma, että pystytäänkö tätä hoitamaan. Ei vain teoriassa, vaan käytännössä. Onnistuuko tämä? Mikäli näin tehdään, tietystikin, mikäli sovelletaan tätä veroa, täytyy varmistaa, että sama vero kanta pätee kaikissa jäsenvaltioissa niin, että jossakin maissa ei ole sitten 0,01 jossakin maissa 0,05 vero kannan täytyy olla identtinen, muuten tilanne ei ole reilu. Voin tukea kyllä tarkoitusperiä ja teoriassa asia voisi toimia, mutta käytännössä on vielä jotakin kysymyksiä, joihin haluaisin vielä vastauksen. Thank you. Ivo. Ivo seuraavana. Thank you, Madam Chair. Well. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minä haluaisin säästää aikaa. Minä olen yksi niistä, jotka ovat ne tarkistuksia komission ehdotuksen hylkäämisen puolesta, joten voin tuskin lisätä tähän enää mitään muuta. Ymmärrän, että tänään meidän on tarkoitus pohtia tarkistuksia eikä sitä perustavanlaatuista tilannetta, mitä hyötyjä ja huonoja puolia tällä hankkeella olisi. Me olemme tätä ehdotusta vastaan, pitäydymme omassa kannassamme ja kun kuuntelin edustaja Podimataa, jonka työtä arvostan, arvostan hänen työtään ja hänen selvityksiään, mutta ne saivat meidän kantamme vielä vahvemmiksi. Oui, sur les principaux points qui ont été euh, évoqués dans... Näistä keskeisistä keskustelun kohdista eläkerahastosta olen aivan yhtä mieltä siitä, mitä Anni Podimata sanoi, että tämä, on, tämä kysymys koskee ja jos näille FTTllä verotetaan lyhyitä aikaisia investointeja, niin eläkerahastojen suhteenhan nämä ovat pitkäaikaisia, joten mitään erityisiä poikkeuksia ei tarvitse niiden puolesta tehdä, mikäli nämä ovat keski- ja pitkän aikavälin malleja, niin sen ei pitäisi olla mikään ongelma. Sitten tämä FTA, joka on vaihtoehto FTTlle, keskustelussa aina palataan siihen, halutaanko mennä eteenpäin FTTn kanssa, et, ja muistutetaan tästä vaihtoehdosta, myös IMFn kanssa. Tämä tuli esille, kun katsotaan lukuja. FAT ei mitenkään välttämättä tuota yhtä paljon kuin FTT voisi tuottaa komission arvioiden mukaan. Emme siis puhu samasta asiasta sitten. FATin kanssa on ongelmana se, että sillä verotetaan kaikkia pankkitoimintoja, myös niitä, jotka eivät ole, niin, ole ongelmallisia, vaan ne ovat hyödyllisiä reaalimaailmalle. FTTssä hyötynä on se, että sinne erotetaan toisistaan pitkäaikaiset taloutta hyödyttävät transaktiot ja hyvin lyhytaikaiset spekulatiiviset transaktiot. Summat eivät ole samoja ja tässä menetetään yksi alkuperäistä tavoitteesta tämän FHTn kanssa, joten en ollenkaan usko, että nämä ovat toisensa korvaavat välineet tämä esitetään B-suunnitelmaan, se kuitenkin osoittaa, että kyseessä on tästä ihan toinen vaihtoehto. Sitten Olemme tehneet tarkistuksen valuuttamarkkinoista komissio sanoi, että tämä on pääoman vapaa liikkumisen vastaista, mutta tätä ei perusteltu. Haluaisimme tutkimuksen tästä, emmekä ainoastaan tulosta, vaan järkeilyn, joka on johtanut siihen, että komissio on ollut sitä mieltä, että tämä ei, että tämä ei ole perussopimuksen mahdollistama. Meillähän oli tuomioistuimen tuomio, jossa sanottiin päinvastaista muutamia vuosia sitten. Minä en ole mikään juristi, eikä minulla ole mitään a priori kantaa tähän, mutta haluaisin tietää, millä tavalla komissio on järkeillyt tässä, miten on perusteltu se, että tehtäisiin poikkeus valuuttamarkkinoille Sitten odotamme edelleen vaikutusten arvioita tästä kasvusta. Se on luvattu monen kertaan vielä hiljattain verotuksesta vastaava komission jäsen tämän lupasi. Olisi mukavaa, että komissio tekisi tämän työn mahdollisimman nopeasti. Sitten haluaisin vastata kahteen asiaan, jotka Wolf Klintz otti esille. Kuinka voidaan toimia niin, että kotipaikka periaatetta todella toteutetaan ja valvotaan. Siihen voidaan lisätä tämä omaisuuden siirtymisen periaate. Se, tämähän, tässä on juuri kysymys, jos teette transaktion niin Singaporessa sitä ei ilmoiteta, jotta päästään eroon, että voidaan liu, luistaa tästä kotipaikkaa periaatteesta, niin silloin teidän omistuspaperinne ei ole validi ja on vir, vaarana se, että kukaan pankki, mikään pankki ei sitä ote. Tämä on siis pa, paras pa, paras tapa varmistaa kotipaikkaperiaate todella niin, että lisätään siihen tämä omistusperiaate. Sitten näistä määräyksistä. Suurin osa näistä nopeista transaktioista on rekisteröityn ja usein tehdä valvonta ja sanotaan, että nyt otetaan koko tämä salkku ja katsotaan, onko tämä nopean kaupan operaattori maksanut verot kaikista salkussa olevista määräyksistä tietyllä hetkellä tämä valvonta voidaan tehdä. Ja voidaan päätellä, että mikäli se ei ollut tietyllä sekunnilla näin, niin ei, ei varmaankaan edellisellä sekunnilla, joten näin voidaan soveltaa sanktioita. Tämä on tekniikka, jota voidaan käyttää tässä seurannassa, eikä siinä pitäisi olla suurempia teknisiä ongelmia. Kiitoksia. Miguel Portas. Miguel Portas seuraavana. Kiitoksia. kun esittelijä puhui keskustelussa viime viikolla, kun puhuttiin rahoitusnäkymistä, hän sanoi yhden erittäin toden asian, nimittäin tähän mennessä tämän valiokunnan toiminta on merkinnyt sitä, että on pyritty vain saamaan markkinoiden luottamus takaisin on tärkeää, että kerrankin saisimme kansalaistenkin, ei mikään vain markkinoiden luottamuksen takaisin. Minun mielestäni tämä on kaikkein tärkein poliittinen elementti pöydällä, kun puhumme tästä transaktioverosta. Tästä syystä, ja vaikka se ei olekaan vielä komission ehdottomassa asetuksessa mukana, mielestäni on hyvin tärkeää, että viittaisimme siihen ajatuksen, että tämä vero on kerättävä kansallisesti, mutta että se voi olla resurssi, se voi olla Euroopan unionin vara ja se voidaan linkittää suoraan työllisyyden luomiseen, köyhyyden torjumiseen, ilmastonmuutoksen torjumiseen ja niin edelleen. Sanon tämän siksi, koska kyseessä on nyt uuden välineen luominen, välineen, jonka avulla voidaan jaada, jakaa varoja uudelleen. Ja verotustaakkaa voidaan jakaa uudelleen pääomaa ja työverotuksen välillä. Toinen huomio. En ole ollenkaan vakuuttunut siitä, että komission ehdotus, joka koskee tätä kahta verotusta, että sen kautta saavutamme asettamamme tavoitteet, erityisesti näitä investointeja ajatellen. Täällä on tehty kiinnostavia ehdotuksia. Ja niihin meidän olisi pidättäydyttävä. Tämä 0,0,1 prosentin vero on hyvin alhainen. tämän hyvin alhainen vero mielestäni. Edelleen olen aivan yhtä mieltä herra Kanshanin kanssa. Tämä kotipaikka Periaate on tärkeä. On tärkeää, että se linkitetään arvopaperin omistusperiaatteeseen. Olen myös esittelijän kanssa yhtä mieltä eläkerahastokysymyksestä. Mielestäni asetuksella olisi kannustettavaa tällaisia konservatiivisia käytäntöjä eikä riskihakuisia käytäntöjä. Tämä on erityisen tärkeää, kun puhumme eläkerahastoista. Ja nyt kun minä olen enempää aikaa, niin päätetään. Kiitoksia. Sitten saavat puheenjohtaja muut puhujat. Astrid, ole hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. En ole vieläkään vakuuttunut siitä, mitä kaikkea hyvää tästä finanssitransaktioverosta FTTstä tulisi. Olen kuitenkin tehnyt tarkistuksia, joiden mukaan tästä suljettaisiin pois investointirahastot, nämä, nämä sijoitus, yhteisijoitusrahastot ja eläkerahastot, jotka vastaavat jo olemassa olevien direktiivien edellytyksiä. Olisin pahoillani jos esittelee ei niitä hyväksy, koska kyseessä on kuitenkin aivan maalaisjärkeen perustuva toimi, koska kyseessähän ovat säästövälineet, joita käyttävät monet kansalaisemme. Ei ole mitenkään logista nyt syyttää rahoitusspekulaatiota ja sitten ottaa kynsiin nämä rahoitusvälineet, säästövälineet, jotka ovat aivan päinvastoisia. Ne ovat pitkäaikaisia, joilla pyritään varmistamaan sosiaaliturvakin. Ei se ole mitenkään loogista. Ei voida hyväksyä sitä, että, että rangaistaan näitä investointirahastoja. Niidenhän on saatava salkkunsa kiertämään jatkuvasti. Ja nyt, ja nyt olisi varjotusta varten otettava huomioon jokainen no, transaktio. Tämähän on tällainen kerääntyvä vaikutus ja näin nämä rahastot tuotto, näitä rahastoja rangaistaisiin hyvin voimakkaasti verrattuna klassisiin rahoitusvälineisiin, joita verotetaan vain osto- ja myyntivaiheessa. Tällainen investointirahastojen putousmainen veroitus kokonaan kuristaisi kuoliaaksi tämän teollisuuden, ottaen huomioon kolmansien kilpailun, jopa tämän 0,01 prosentin verotus hyvin, hyvin pian tekisi tilanteesta hankilan, kun se kerrotaan viidellä kuudella ja vaikka kuinka monta kertaa. Jos ymmärsin oikein, niin näyttää siltä, että hän on kyseenalaistanut saksalaisen tutkimuksen, joka on osoittanut, että investoija sijoittaja, joka joka kerta sijoittaa 100 euroa 40 vuoden ajan, niin 14 niin, 000 euroa olisi loppujen lopuksi summa laskenut. Tämä luku osoittaa, kuinka FTT-vero tällaisenaan sovellettuna yhteisijoitusrahoitustoihin aiheuttaisi katastrofaalisia seurauksia. Nämä minä olisi nyt vähintäänkin estettävä nämä kaikkein vahingollisimmat seuraukset, mutta puheenjohtaja vielä viimeinen huomio, kun tilanne nyt on, mikä on. Olen sitä mieltä, että esittelijä ja häntä tukevat kollegat ovat vähän jääneet ajastaan jälkeen, kun ajatellaan, mitä neuvostossa tapahtuu. Schäuble johdossa on sanonut, että koko tämä vero on jo haudattu, kuollut ja kuopattu. Totta, että budjetista vastaava komission jäsen kuitenkin koittaa vielä tätä eteenpäin, mutta uskonpa, että olisi pyrittävä siihen, ettei jäätäisi liikaa jälkeen realiteeteista tässäkään asiassa. Seuraavaksi Olle Schmidt. Thank you uh, very much, Madam Chair. I have not Kiitos puheenjohtaja. Minulla ei ole tässä samaa ongelmaa kuin herra Klintsillä. Minä olen samaa mieltä kuin oma poliittinen puolueeni kotimaassani. Jos kuitenkin tarkastelee ehdotusta hylätä koko aloite, jotkut meistä haluat kuitenkin jonkinlaista verotusta tälle alalle. Joten emme me hylkää tätä ehdotusta siksi, että se olisi tavoitteen vastainen. Olisi strategisesti mielenkiintoista käydä keskustelua myöskin siitä, mitä tapahtuisi, mikäli tämä järjestelmä hylättäisiin. Koska muuten minä uskon, että meillä ei ole enää mahdollisuutta sitten sanaa, sanoa, mitä mieltä me olemme siitä, mitä sen jälkeen mitä tapahtuu. Esittelijä ja puheenjohtaja totesivat, että meidän on määrä äänestää 25. ja 26. huhtikuuta huhtikuun lopulla. Onko tämä nyt ihan viisasta? Pitäisikö ehkä odotella vielä? Usein me pyrimme neuvotteluihin neuvoston kanssa. Onko tämä järkevää näin nopeasti äänestää, koska nähdäkseni perjantaina Kööpenhaminassa saattaa olla tuloilla, tuloillaan jotakin muutoksia, joten ehkä voitaisiin ehdottaa, että esittelijällä pitäisi olla jokin varavaihtoehto takataskussaan. Tämä saattaisi olla hyvä aina tässä täällä parlamentissa, kun toimitaan. En minä nyt sinänsä vastusta veroja, mutta minä vastustan veroja, jotka saattavat olla haitallisia pikemminkin kuin hyöty, hyödyksi. Siksi minun mielestäni tätä keskustelua pitäisi käydä. Herra Klintz lähti tosin, mutta hän viittasi myöskin siihen, kuinka harva voi tulla mukaan. Riittääkö tämä eurovyöhyke mukana vai voiko tämä lukumäärä olla pienempikin? Kukaan ei ole koskaan vastannut tähän kysymykseen. Okay, I think you... Selvä. Sinä halusit puheenvuoron, ole hyvä. I wasn't going... Aivan lyhyesti, rouva puheenjohtaja, en halunnut käyttää puheenvuoroa, mutta kun kuulin keskustelua siitä, että eläkerahastoja ei pitäisi ottaa mukaan, minun täytyy tukea tarkistusta, jonka olemme esittäneet. Hetkinen, esittelijän pitäisi nyt kyllä kuunnella minun mielestäni. Anni, haloo. Here, somebody... Mielestäni tämä on hyvin kriittinen ajatus henkilönä, joka on hoitanut rahastoja. Voisin sanoa, että mitä konservatiivisempi on eläkerahasto ja sen investoinnit, sitä tärkeämpää on tukea, suojata sitä. Eli tässä koko tarkoituksena näiden rahastojen ulossulkemiselle olisi se, että tällaiset konservatiiviset investoivat rahastot voisivat pysyä sellaisina. Ja investoijat Saksasta ovat huomannut, että valtavia kuluja on pitkällä aikavälillä koitunut investoijille myöskin Alankomaissa ja Ruotsissa. 20 prosentin vaikutus on seurannut 30 vuoden aikavälillä. Tämä valtava seuraus jokainen yritys, joka joutuu maksaa tätä eh, veroa, jotta se voi suojata omaa salkkuaan, tämähän vaikuttaa jopa 27 kertaa, sillä jokainen transaktio vaatii lukuisia transaktioita, jotta voitaisiin toimia. Joten mitä konservatiivisempi jokin sijoitussalkku on, sitä tärkeämpää tämä on. Thank you, Sven. Kiitoksia. Sven, ole hyvä. Hei. Um, Selvä. Minä olen aikonut esittää saman kommentin kuin Kei. Usein asetuskin edellyttää sitä, että rahastojen varat suojataan, koska muuten ne saavat korkeamman riskiluokituksen investointien osalta, ja niillä pitää olla suurempi pääoma myöskin takuuna. Ja kun on kyse eläkerahastoja koskevasta sääntelystä sama kysymys tulee eteen. Mikäli eläkerahastoja ei oteta ulkopuolelle tällä kertaa, niin ehkä pitäisi pohtia niiden masuutta suojautua tarpeellisella tavalla. Näinhän tehtiin EMEAn yhteydessä. Katsoimme, että tietyn tyyppisillä eläkerahastoilla oli tietyt suojautumisvaatimukset, ja sama poikkeus pitäisi antaa näille eläkerahastoille tässäkin yhteydessä koska muuten tämä estää kasvua ja pitkän aikavälin investointeja. Mikäli halutaan tällaista kokonaisvaltaista poikkeusta, sitten pitäisi ainakin pohtia, voitaisiinko hieman rajatumpi poikkeus ottaa käyttöön ongelman ratkaisemiseksi investointien osalta, koska kyse ei ole keinottelusta, mikäli suojataan rahasto. Pikemminkin asetus vaatii suojautumista Ensimmäistä kertaa, kun keskustelimme komissaari Shemetan kanssa, hän ei ymmärtänyt sitä, että eläkerahastot tarvitsevat tämän tyyppistä kaupankäyntiä. Enkä ole aivan varma, että verotuspääosasto ymmärtää asiaa myöskään. Ehkä tämä on tietysti keskustella markkina-asioista käsittelevän vastaavan pääosaston kanssa. Tämä suojautumishedging hedging kysymys on erittäin merkittävä ja mielelläni ottaisin tämän puheeksi, mutta sitten Basel-asiantuntijat ja muut saattaisivat tästä hermostua, mikäli hedging-vaatimukset poistettaisiin asetuksesta. Toinen asia, joka minua huolestuttaa, ovat nämä vastuukysymykset, yhteisvastuukysymykset, mikäli pienen yrityksen sijoittaja yhtäkkiä yhdessä muiden kanssa onkin vastuussa verosta, jonka sijoittaja yritys tai sijoittajapankki, investointipankki on jättänyt maksamatta ja häipynyt sen siljan tien. Niin minun mielestä ei ole kohtuullista, että tämä vähemmän maksukykyinen, vähempi osainen yritys tai sijoittaja on sitten vastuussa mahdollisesti jopa petoksesta, johon toinen järjestö tai toimija on syyllistynyt jättämällä vera maksamatta. Tämä on yksi tarkistus, jonka itse olen tehnyt. Mikäli kukaan muu ei halua nyt puheenvuoroa, nähdäkseni ei halua, niin Anni, sinulla on pari minuuttia puheakaan vielä, mikäli tulkit tämän sallivat, toteaa puheenjohtaja. So it will be just for two minutes. Kyllä, käytän vain kaksi minuuttia. Haluaisin kiittää kaikkia teitä kommenteistanne. Suurin osa varjoesittelijöistä on poistunut jo salista, kyllä. Kuten huomautin alustuksessani, Me olemme tekemässä töitä kompromissitarkistusten suhteen, esimerkiksi Euroopan unionin roolia käsitellen kansainvälisellä tasolla – omaksuttavaa roolia käsitellen. Sitten tulojen käyttöön liittyen. Ja mitä tulee sitten kysymykseen, joka on ollut hyvin paljon keskustelussa esillä liittyen ehdotuksiin sulkia eläkerahastot veron ulkopuolelle, niin edespäin. Uskon, että selvitin hyvin tarkasti omassa ehdotuksessani sen, että otimme ottan huomioon tietyt tilanteet, joita olemme kohdanneet aikaisemmin ja ottan huomioon komission vaikutusten arvioinnin, meillä on uutta tietoa ollut tässä pohjalla. Sitten viimeinen huomio minua huolestuttaa se, että eläkerahastojen suhteen on ilmaistu huolia ja toive sulkea eläkerahastot tämän ehdotuksen ulkopuolelle. Nämä tulevat sellaisilta edustajilta, jotka ovat täysin transaktioveroa vastaan. Ja minä pohdin, olisiko mahdollista, että jos suljemme eläkerahastot ulkopuolelle, nämä edustajat voisivat harkita kantaansa jos ajatelemme sitä arkaluistuisuutta, mikä tällä eläkesäästämiskysymyksellä on, kukaanhan ei sitä aseta kyseenalaiseksi. Putting in exemptions, I can tell you. Henkilönä, joka vaati poikkeusta tähän, toteaisin, että joku sanoi minulle, lopeta tuo, muuten se vero voi vaikka toimiakin, juuri siihen minä olen pyrkinytkin. Mikäli me haluamme finanssitransaktioveron niin kuin enemmistö haluaa, Minusta vaikuttaa siltä, että meidän pitäisi ryhtyä ainakin lieventäviin toimiin sellaisten asioiden suhteen, jotka saattaisivat olla haitallisia yksittäiselle kansalaiselle. Tällä hetkellä me pyrimme edelleenkin äänestämään 25. päivä huhtikuuta. Voin kertoa teille, että keskustelua tullaan käymään epävirallisessa ECOFIN kokouksessa vielä tänä viikon loppuna, joten saattaa hyvinkin olla, että tällä välin saadaan uutisia neuvoston puolelta. Olettaisin, että ellei esittelijä mitään muuta virka, niin tarkoitus on äänestää 25. päivä huhtikuuta. Kyllä halusin huomauttaa, Sharon, että tämä ei ole nyt Ekonin päätöksenteko. Eli en usko, että on mitään hyötyä siitä, että lykkäisimme tätä Päinvastoin olisi melko hyödyllistä, että voisimme ilmaista kantamme hyvin aikaisessa vaiheessa itse toimielimenä. Kiitos. Tämä tarkoittaa sitä, että me pyrimme viemään tämän toukokuun kakkostäysistuntoon tai kesäkuun ykköseen, riippuen hieman aikataulutuksesta. Ja huomisaamuna jälleen kokoonnumme valiokuntana. Nine o'clock. Kello yhdeksältä huomisaamuna siis kokous jatkuu.